Well, good morning everybody. I think um, uh, we can make... Huomenta kaikki. Aloitetaanpa sitten päivän esityslistan parissa, koska meillä on äänestykset kymmeneltä tulossa. Tärkeimmät henkilöt ovat ensimmäistä asiakohtaa varten jo täällä. Tämä on siis tuotelainsäädäntöä ja tuotepakettia ja tarkoituksena on keskustella tarkistuksista ja niistä sitten äänestetään tänään iltapäivällä. Aamulla on muita äänestyksiä vielä ennen sitä. Edustaja Scholdemose on täällä, Manders. Hän on äänestämässä muualla. Ryyle ei ole vielä täällä, Fox ekaan ei ole vielä paikalla, mutta he ovat varmasti tulossa piakkoin tässä seuraavan puolen tunnin sisään. Puoli kymmeneltä on sitten Arjaksen esitys. Eli aloitetaanpa sitten. Toivotan tervetulleeksi myös Rova Brinkmanin komissiosta. He vastaavat tästä tuotepaketista komissiossa ja Tiedän, että teitä kiinnostaa tuleva työohjelma ja erityisesti tuoteturvallisuustyö ja markkinavalvonta ja, ja kovasti odottelemme ehdotuksianne jo siihen. Ne ovat tulossa ilmeisesti ensi vuonna. Monet kollegat ovat niistä hyvin kiinnostuneita ja, ja siitä varmasti tulee eräs tärkeimmistä asioistamme ensi vuodelle. Minusta meidän täytyy nyt työskennellä enemmän, enemmän tavara aiheisten asioiden kanssa. Palveluihin olemme jo paneutuneet, mutta ensi vuodesta tulee sitten tavaroiden ja tuotteiden vuosi ja, ja tuoteturvallisuuden vuosi. Tervetuloa myös netin kautta lähetystä katselevat. Tiedän, että moni netin kautta lähetystä katselee erityisesti ne, jotka ovat standardien kanssa tekemisissä, ovat kiinnostuneita valiokunnan työstä ja voitte tosiaan ottaa yhteyttä internetsivuston kautta meihin ja voitte tilata myöt, myös verkkouutiskirjeen. Se ilmestyy joka viikko ja siinä kerrotaan valiokunnan työstä ja, ja kaikki asiakirjat löytyvät myös netistä. Muita asioita ei ole, eli nyt pyydän edustaja Roittovaa esittelemään näitä tarkistuksia ja sanomaan niistä muutaman sanan. Děkuji, pane předsedo. Eh, milí kolegové, já bych chtěla poděkovat především Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää varjoesittelijöitä, avustajia sekä sihteeristöä hyvästä yhteistyöstä. Tämä yhteistyö ei aina ole ollut helppoa. Haluaisin lisäksi kiittää komissiota siitä, että se on ollut hyvinkin avulias. Tätä lainsäädäntöpakettia on työstetty, jotta voidaan modernisoida tuotemarkkinoita. Ja kuten puheenjohtaja sanoi, tämä on ollut hyvin tärkeä aihe. Ja tässähän on kyse vuoden 2008 paketin yhteen, yhdenmukaistamisesta. Tässä siis EUn oikeudellisilla yksiköillä on tiettyjä komitologiaan liittyviä vastalauseita, joten kahta mietintöä, eli pyrotekniikkia, laitteita ja mittauslaitteita ei ole voitu käsitellä. Siksi haluaisin pyytää Kyproksen kautta käsittelemään tämän jäljelle jäävän osan. Tarkistuksia on ollut melkein 500, mukaan lukien omat tarkistukseni. Minä keskityn tässä oikeusvarmuuteen sekä kuluttajien suojeluun ja sen varmistamiseen, että, että byrokratiaa ei synny liikaa eurooppalaisille, eurooppalaisten yritysten kohdalla. Haluaisin lisäksi varmistaa, että kilpailusta ei tule epäoikeudenmukaista. Olen, olen ehdottanut kuutta horisontaalista kompromissitarkistusta. Yksi niistä on alakohtainen, yksi taas koskee näitä jännitealueita. Ja ja yksi kysymys on sitten se, pitäisikö kuvatuotteesta tulla vaatimusten mukaisuusilmoitukseen. Horisontaaliset kompromissitarkistukset selventävät tiettyjä kohtia tuotteista, jotka varas, on varastoitu ennen kuin tämä uusi lainsäädäntö tulee, tulee voimaan. Tämä siis tarkoittaa sitä, että uusia sääntöjä ei sovelleta taannehtivasti. Lisäksi etämyynnin säännöksiä on selvennetty näissä uusissa säännöksissä. Tämä pätee myös tunnistamistietoihin paketeissa ja merkinnöissä. Näiden tietojen pitäisi olla helposti tunnistettavissa kuluttajille ja valvontaviranomaisille – Lisäksi osoitteista. Osoitteiden pitää olla pakollisia, kun taas nettisivujen, nettisivusta tulee vapaaehtoista tietoa. Äänestys käydään tänään iltapäivällä. Me äänestämme ensiksi painelaitteista, paineastioista. Ja tässä on kyse horisontaalisista ö, tarkistus, tarkistuksista, jotka pätevät jälkikäteen myös näihin muihin lausun mietintöihin. Mm, kollegat ovat ehdottaneet monia tarkistuksia. Puhun tästä kahdesta. En hyväksy kollegan tarkistusta, joka koskee pakollista vaatimusten mukaisuusilmoitusta jokaiselle tuotteelle. Tämä olisi hyvin kallista. Ja sitten pakollinen akkreditointijärjestelmä sen suhteen tuen komission ehdotusta tutkia tätä, tätä mahdollisuutta tulevaisuudesta ja tehdä vaikutusten arviointi. Tästä ovat monet kollegatkin jo sanoneet mielipiteensä. Mitä sitten tulee neuvoston kantaa, niin sekin on kielteinen. Tuen tarkistuksia, jossa palataan sähkömagneettisen häirinnän ö, määritelmään. Tämä antaa meille tulkintavarmuutta. Lisäksi tuen sitä, että annetaan poikkeusoikeus tuotteille, jotka, jotka on tarkoitettu pelkästään tieteelliseen ja tutkimustarkoitukseen. Sitten turvallisuustiedot. Turvallisuustietojen pitää olla helposti ymmärrettävissä ja niiden pitää olla selkeitä. Jotkin ihmiset ovat käyttäneet tässä vanhoja tekstejä ja näissä säännöissä ei ole suuria muutoksia Ja sitten ehdotukset, jotka koskevat äh, heikommassa asemassa olevia kuluttajia. Tässä olemme käyttäneet esimerkkinä säännöksiä, jotka ovat Euroopan standardisointipaketissa. Näin saamme aikaiseksi tasapainoiset kehykset. Ja sitten vielä näiden tuotteiden kohtuullinen käyttö- ja turvallisuusvaatimukset. Niissä seurataan astuksen 735-2008 säännöksiä. Olemme voineet kuunnella neuvoston ja komission mielikantoja, joten haluaisinkin nyt tästä vielä kiittää komission henkilö, henkilökuntaa teknisestä kuulemisesta Kyproksen puheenjohtajakaudella odotan innolla yhteistyötämme ja arvostaisin kyllä, jos Kypros tekisi selväksi, mikä näiden neuvotteluiden lopullinen aikataulu tulee olemaan. Olisi hyvin tärkeää taata, että yritykset saavat hyödyn näistä muutoksista. Jos neuvosto on valmis saamaan sovun aikaiseksi ensimmäisessä käsittelyssä. Olen, olen siihen varmi, valmis, jos saamme sen tässä syysku, syyn alussa aikaaksi, aikaiseksi, syksyn alussa aikaiseksi, mutta tästä komission ja neuvoston pitäisi tietysti saada kantansa selviksi. Ähm. Kiitoksia. Onko Kyproksen puheenjohtajuus, puheenjohtajavaltiolta edustaja täällä hyvä? Jos haluatte myöhemmin puhua, niin saatte siihen mahdollisuuden, kuten myös komissiolle. Pahoittelen, en nähnyt teitä aikaisemmin. Yleensä neuvosto istuu tässä komission edessä, mutta ehkä istumajärjestystä on nyt hiukan, hiukan muutettu tähän kokoukseen. Kiitokset Susanna Roitovalle. Tämä työ on ollut varsin monimutkaista, mutta olet edennyt siinä todella järjestelmällisesti. Nyt sitten vuoro varjoesittelijöille. Ensin Schaldemose. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Rova Roitova. Kiitos hyvistä neuvotteluista. Tämä aihehan on hyvin monimutkainen ja siihen liittyy monia direktiivejä, joten asia ei ollut helppo neuvotella, mutta te olitte hyvin avoin löytämään ratkaisuja, jotka sopivat kaikille. SET-ryhmän ryhmälle oli hyvin tärkeää, että saamme tässä yhdenmukaistamisprosessin aikaiseksi. Oli hyvä päätös tämän tässä tuoteryhmässä saada aikaiseksi lähentymistä. Tässä nyt ei ole kyse siitä, että lisäisimme uusia elementtejä. Ja nyt tässä tilanteessa olemme löytäneet hyvän tasapainon. Nyt kun tänään myöhemmin asiasta äänestetään, niin kun nämä nyt menevät läpi, saamme sisämarkkinoista toimivammat sitten, kun nämä säännökset tulevat voimaan. Niin lisäksi haluaisin painottaa, että S et D-ryhmässä me tuemme rouva Manjusin ehdotusta siitä, että akkreditoinnista tulisi pakollista. Tämän ei kuitenkaan pitäisi tulla juuri nyt näihin säännöksiin mielestäni olisi hyvä, jos tästä akkreditoinnista voisi tulla pakollista myöhemmin. Kun katsomme näitä kaikkia tuottajia ja niitä säännöksiä, joita niiden pitää noudattaa, niin ei ole todellakaan tarpeen, että tuottajat saavat vielä enemmän työtä, mutta Näitä säännöksiä pitää myöhemmin tarkastella. Ja viranomaisten pitäisi saada nämä tiedot, jos ne niitä pyytävät. Mutta tästä ei tarvitse tehdä pakollista. Muutoin olemme sitä mieltä, että nämä säännökset johtavat sisämarkkinoiden parempaan toimivuuteen. Kiitos paljon hyvästä yhteistyöstä ja äänestys tänä iltapäivänä tulee ehkä olemaan melko monimutkainen. Kiitos. Uh, thank you very much, Mr. Kiitoksia. Charles de Moselle Ryylä seuraavaksi. Vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä heti Rova Charles de Moselle, aikoko hän antaa esittää suullisen tarkistuksen Rova Mandiosen tarkistukseen. Tämä oli minulle epäselvää. Olen sitä mieltä, että tämän voisi yhdistää komission ehdotukseen siitä, että yleinen tuoteturvallisuus tarkistettaisiin. Minä olen Rova Roitavan kanssa sitä mieltä, että tämä ei nyt kuulu näihin direktiiveihin ja siksi meidän pitäisi nyt rajoittua siihen, että toteutamme tämän tuotepaketin enkä mä ala tarkastella muita seikkoja. Olen siis hyvin kiitollinen tästä hyvästä tästä yhteistyöstä. Me aiomme tukea teitä äänestyksessä. Kiitos. Okay, I'll perhaps come back to Mrs. Schall. Palataan ehkä myöhemmin Schaldemoseen, mutta nyt seuraavaksi Fox. Ja sitten voidaan ehkä keskustella näistä Ryylen esittämistä asioista. Um, can I thank Kiitos paljon. Haluaisin kiittää Rova Roitovaa ja hänen kanssaan työskennellyt ja kaikesta siitä työstä, mitä hän on tehnyt tämän hyvin teknisen lainsäädäntöpaketin eteen. Minun ryhmäni voi tukea suurta osaa kompromisseista ja tarkistuksia, jotka muut ovat esittäneet, ja näin tuodaan korjauksia alkuperäisiin teksteihin. Tämä olisi vain tuon liikaa taakkaa tälle alalle. Ja sitten on eh, pieniä suullisia tarkastuksia kuitenkin tarkoitus tehdä siihen, mitä on esitetty tähän EMC-direktiiviin. Tämä koskee terminologiaa, joka on nyt jo määritelty direktiivissä, eli instrument-sanan tilalle laittaisimme sanan apparatus. Ja toivottavasti esittelijä voisi hyväksyä tämän ja muutkin. Eli tässä kaikki tässä yhteydessä puheenjohtaja toivottavasti e, rovaroituvaa mietinnöt saavat taakseen suuren enemmistön. Kiitoksia. Ja nyt tässä taidettiin sitä Charlemuselle kysymys. Haluatteko vastata ja, ja sitten vielä Roitovalle vuorolla lopuksi? First of all, I would... Kiitos. Kiitos. Niin minä vastaan englanniksi. Sosialistiryhmä tukee Roitovan lähestymistapaa tässä asiassa. Eli että periaatteessa ymmärrämme kyllä nämä Vernion tarkistukset tästä pakollisesta akkreditointijärjestelmästä, mutta meistä sitä ei pidä laittaa nyt tähän. Me haluamme odottaa komission vaikutusten arviointia, eli emme ole jättämässä suullista tarkistusta. Ja sitten tämä pakollinen vaatimustenmukaisuusvakuutus. Ymmärrämme kyllä, mistä tässä Vernion tarkistuksessa on kyse, mutta ymmärsin, että hän on vetämässä sitä pois. No, I think that would clearly be the sense. Niin se olisi varmaan järkevintä, koska tuoteturvallisuusasiat ovat tosiaan tulossa agendalle ensi vuoden alussa, eli siihen ei ole kovin pitkää aikaa. Halusiko vielä joku muu jäsen puhua? Halusiko, tai ehkä otamme tähän komission ja neuvoston kannat ja sitten vielä esittelijä. Rova Brinkman, komissiosta voi kommentoida näitä tarkistuksia ja sitten vielä Kyproksen puheenjohtaja, valtion edustaja. Pahoittelen tuota tosiaan, että, että sanoin teitä tanskalaisiksi äsken, mutta tämä on ensimmäinen kokous, jossa olette paikalla, niin erehdys oli varmasti ymmärrettävä. Mutta siis Kyproksen valtio saa myös puheenvuoron, mutta nyt Rova Brinkman. <clears throat> Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin esittää kiitokseni rouva Roitavalle tästä suuresta työstä, mitä hän selvästi on tehnyt, koska tämä on löytynyt hyvin tärkeää ja haluaisin erityisesti kiittää siitä, että hänen tiiminsä on työskennellyt erinomaisesti minun palveluiden kanssa viime kuukausina. Ja lopputuloksena suurin osa niistä tarkastuksista, joista äänestetään iltapäivällä, parantavat selvästi, kourin tuntuvasti tätä direktiiviä. Ja kompromissitarkistukset tekevät myös selväksi sen, että tässä on nyt kovasti ponnisteltu. Ja on ihan odotettavissakin oli siis, että esille tulee sellaisia aiheita, joihin ei pystytä nyt selvästi paneutumaan, koska ne menevät pidemmälle tätä tavoitetta pidemmälle. Tässä haluttiin vain saada 768 mukaisiksi kaikki nämä säädökset ja tämä, nämä olisivat mm, tarkistettujen tekstien ulkopuolella tai tämän tarkastuksen ulkopuolella, mutta kaiken kaikkiaan ensi, vi- ensi vuonna komissio haluaisi käydä uuden läpi teolliset tuolleet, tuotteet ja näin joudumme paneutumaan meidän sääntelylähestymistapaamme. Ja sitten on sellaisia aiheita kuin henkilökohtainen tuonti kolmesta maista ja akkreditointi, pitääkö sen olla jatkossakin vapaaehtoista vai pakollista. Tällaiset aiheet tulisivat esille. On harmillista, että mittauslaitteet ja pyrotekniset laitteet ovat pois nyt tästä tämän, tänä iltapäivänä äänestettävästä paketista, mutta luotan kuitenkin siihen, että ajan kanssa löydetään ratkaisu sillä tavalla, että nämä kaksi direktiiviä otetaan takaisin pakettiin ehkä sen jälkeen, kun tässä valiokunnassa on syyskuussa asiasta taas äänestetty. Olisi todella harmillista, että olisi päästy näin pitkälle ja nyt sitten kuitenkin paketti hajoisi eh, näin osiin. Haluaisimme ensimmäisen käsittelyn eh, sopimuksen nyt ennen vuoden loppua. Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä valtava edistysaskel uusien lainsäädäntöpuitteiden täytäntöönpanossa edistää sitä, että muillakin aloilla harmonisointi lainsäädäntö edistyy. Ja tästähän on sitten paljon hyötyä talouden toimijoille ja kansalle viranomaisille. Ja siksi haluaisin lopuksi kiittää IMKO-valiokunnan jäseniä siitä, että on määrätietoisesti ajettu tätä aloitetta ja mielenkiinnolla odotamme tämän päiväisten äänestysten tuloksia. Kiitos. Kiitos Rova Brinkman. Nyt sitten Kyproksen puheenjohtajavaltioedustaja Rova Tsinku sanoo muutaman sanan ja meitä varmasti kiinnostaa kuulla myös näistä pyroteknisistä tuotteista, koska neuvoston oikeudellinen yksikkö tarkastelee sitä asiaa parhaillaan. Tervetuloa valiokuntaan ja annan teille puheenvuoron. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitos näistä ö, ystävällisistä sanoista. Haluaisin kiittää Rova Roitovan tiimiä. Tämä on ollut hyvin monimutkainen, tekninen ö, aihe käsiteltäväksi. Tätä on käsitelty hyvinkin teknisellä tasolla. Ja tästä työstä pitää kyllä onnitella kaikkia Kyproksen puheenjohtajakausi on alkanut jo, aloittanut jo työnsä tämän seikan käsittelyssä ja aiomme nopeuttaa käsittelyä, joten toivomme, että voimme keskustella kannastamme teidän kanssa syyskuussa, mitä sitten tulee näihin kahteen kahteen asiakirjapakettiin, jotka jäivät pois. Toivomme, että oikeudellisen yksikön vasta lauseet eivät lopulta estä käsittelyä kokonaan, joten toivottavasti voimme jatkaa keskusteluja ja löytää ratkaisun myös tähän komitologia ja delegoidut säädökset ongelmaan ilman, että prosessia joudutaan viivyttämään liikaa. Kiitos. Okay, well, I, the thought of the three legal niin, se ajatus, että kolme oikeudellista yksikköä käsittelee tätä samaa asiaa ja, ja tappelee siitä, niin se on aika pelottava. Mutta toivottavasti ratkaisuja saadaan aikaan. En tiedä, tiedä oletteko te insinööri. Minä olen, mutta ja, ja siinä mielessä teknisiä ratkaisuja varmasti lähdetään hakemaan. Nyt vuoro vielä esittelijä Roitovalle. Děkuji, tak já bych jen chtěla Kiitos. Minä vahvistaisin sen, että tuen tätä EKRn suullista tarkistusta ja olin iloinen kuullessani, että tästä akkreditoinnista on päästy sopimukseen, eli että nyt odotetaan komission vaikutusten arviointia. Sillä jos tällainen pakollinen akkreditointijärjestelmä tuotaisiin tähän mukaan, niin silloin siihen pitäisi varata varoja ja pitäisi olla valmis kertomaan osallistujille, mitä siinä todellisuudessa täytyy tehdä. Ja silloin samantyyppinen, ja samantyyppinen asia, kun on tehty terveyspuolella, niin tiedän todella, miten valtava urakka se on. Toivon todella, että tästä tulee tärkeä asia Kyproksen puheenjohtajuuskaudelle – ja varjoesittelijät ovat ilmeisesti tukemassa nyt näitä seitsemää horisontaalista kompromissitarkistusta. Ne pidetään ennallaan, jotta toimitaan yhdenmukaisesti myös nyt tällä Kyproksen kaudella, jotta samat, säännöt ovat sitten samat kaikille valmistajille. Lopuksi sanoisin, että kiitokset voi ohjata avustajalleni. On ihan selvää, että kun, kun tohtori ja, ja asianaja ja juristi tekevät yhteistyötä, niin kaikki sujuu todella sujuvasti. No olen iloinen kuullessani tämän, heitetään siihen vielä pari insinööriä mukaan, niin kyllä tästä vielä hyvä tulee. Kiitoksia näistä seitsemästä direktiivistä äänestetään siis tänä iltapäivällä ja kahden suhteen toivottavasti päästään eteenpäin mahdollisimman pian. Ja komissiolta odotetaan sitten markkinavalvonnan ja tuoteturvallisuuden pakettia, sitä jonka edustaja Vergnon otti, otti esiin. Kiitokset siis tästä. Nyt, nyt sitten seuraavan asiakohdan esittelijä herra Arias ei, ei ole vielä täällä. Toivottavasti hän tulee pian, mutta hän puhuu siitä työstä, jota on tehty sähköistä kaupankäyntiä käsittelevässä työryhmässä. Työryhmän kokouksissa on ollut paljon väkeä paikalla. Olemme tehneet näistä kokouksista avoimia kaikille ja haluamme erityisesti kiittää komissiota, koska he ovat aktiivisesti lähettäneet väkeä paikalle. Ja sidosryhmät ovat myös olleet hyvin kiinnostuneita tästä työryhmästä, samoin kuluttajat, ja olen kiitollinen siitä, että kuluttajajärjestöistä on ollut osallistujia. He ovat olleet kiinnostuneita kuluttajien oikeuksista ja eh, internetasioista ja myös jälleenmyyntisektori on osoittanut kiinnostusta. Olemme työskennelleet edustaja Koratsa Bildin mietinnön kanssa. Siinä on kyse siitä, miten sisämarkkinoihin saataisiin vielä tuo vähittäis- tai jälleenmyyntisektori mukaan entistäkin aktiivisemmin. Se on erittäin tärkeää, sillä monesti näihin vähittäismyyntiketjuihin sisältyy sisältyy tai, tai on kertynyt valtavasti kokemusta näistä asioista, josta meidänkin on hyvä hyötyä. Monesti keskitymme liikaa digitaalisiin sisämarkkinoihin, vaikka nyt tässä on kyse sisämarkkinoista kuluttajille. Tämän tyyppisiä asioita on siis noussut kokouksissa esiin. Ja ymmärsin eilisistä keskusteluista, joita käytiin Eurocommerce vähittäismyyntiryhmän kanssa, että he tarkastelevat nyt postipalveluiden vihreää kirjaa. Meidän oman työmme kannalta tässä asiassa mielenkiintoista on ollut se, että kuluttajat ovat huolissaan – he eivät luota enää talouteen, myyjiin, markkinoihin. He eivät tiedä, minkälainen tuote tulee, toimiiko se, vastaako se kaikkia spesifikaatioita, mihin se voi palauttaa, jos on sen netistä ostanut. Tämän tyyppiset vähittäismyyntiasiat ovat tärkeitä. Ja neteistä, jotka olivat Krakovassa – siellähän puhuttiin siitä, miten sisämarkkinat saataisiin toimimaan, niin siellä oli itävaltalainen vähittäismyyjä, jälleenmyyjä, joka halusi myydä tuotteitaan myös Saksassa, mutta ei sitten voinut, koska tuotteiden toimittaminen Saksaan olisi ollut valtavan paljon kalliimpaa kuin hänen omaan kotimaahansa eli Itävaltaan. Tämä tyyppisiä asioita pitää siis tarkastella. Voi ajatella, että ne eivät kuulu tähän digitaaliseen maailmaan, digitaalisiin sisämarkkinoihin, mutta näin kuitenkin on. Olen tässä ikään kuin nyt odotellut edustaja Arjasin saapumista ja ikään kuin lämmitellyt tässä yleisöä ennen kuin päivän tähti saapuu. Toivottavasti en ole sanonut mitä minkä kanssa sinä olet eri mieltä, mutta toisaalta et sitä tässä nyt kuullutkaan. Sanoin tässä vain sitä, että työryhmän työ on ollut varsin menestyksekästä ja monet ovat olleet siitä kiinnostuneita. Nyt saa tästä äänestykseen asti aikaa vastata kysymyksiin. Onko sinulla jotain PowerPointteja vai, vai kerrotko vain asiasta? Right, okay. Well, I'm happy to give you the... Hyvä. No nyt annan sinulle vuoron ja sitten voit vastata jäsenten kysymyksiin esityksen jälkeen. Ole hyvä. Muchísimas gracias, presidente, y perdón por los... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Anteeksi, että muutaman minuutin myöhästyn, mutta minulla on jalka vielä epäkunnossa, kun viime kuussa joudun onnettomuuteen ja kävelen tällaista hitaammin. En ollut osannut tähän varautua ja unohdan aina, että minulla on tällainen ongelma ja siksi etenen hitaasti. Hyvät kollegat, tänään kerromme työryhmän toisen vaiheen kokousta Käsittelimme sähköistä kaupankäyntiä ja digitaalisia markkinoita. Me aloitimme 11. tammikuuta tämän toisen vaiheen ja olemme pitäneet siinä seitsemän kokousta kokouksen per kuukausi. Ja jos katsotaan myös viime vuotisia kokouksia, niin kaiken kaikkiaan niitä on ollut 11. Tässä toissa kokousvaiheessa olemme pyrkineet työskentelemään saman henkisesti kuin viime vuonna. Eli olemme pyrkineet perustamaan sellaisen foorumin, jossa keskustellaan ja analysoidaan asioita MEPien, komission edustajien, asiantuntijoiden ja tärkeimpien sidosryhmien kesken. Olemme analysoineet digitaalisia yhtenäismarkkinoita ja sähköistä kaupankäyntiä ja etsineet konkreettisia ratkaisuja olemassa oleviin ongelmiin. Kaikissa kokouksissa olemme pyrkineet lähestymään avoimesti näitä eri aiheita, joita käsiteltiin, ja olemme pyrkineet ottamaan huomioon paljon erilaisia näkökohtia niin, että voisimme mahdollisimman laajalti aina suhtautua tai tarkastella eri aiheita. Vuoropuhelu on aina myönteistä ja siitä saadaan hyviä johtopäätöksiä, mutta myös tärkeää, että eri toimielimet ja yksityinen sektori ovat tässä mukana. Näin pystymme paremmin seuraamaan näitä aiheita, jotka meitä kiinnostavat. Lainsäätäjinä on tärkeää, että kuuntelemme kaikkia, joita tämä asia koskee, ja otamme vastaan kaiken mahdollisen tiedon, jotta voimme esittää mahdollisimman hyviä ratkaisuja. Ja näin voimme vastata myös niihin haasteisiin, mitä digitaalinen aika tuo tullessaan. Näin voimme päästä eteenpäin ja päästä siihen unelmaan ja sen toteutumiseen, että yhtenäiset digitaalimarkkinat toteutuisivat Euroopassa. Me olemme puhuneet mm, niistä aiheista, jotka ovat poliittisesti esillä. Esimerkiksi komission uuden tiedonanto, uusi tiedonanto koskien sähköistä kaupankäyntiä tai tietosuojapaketti on ollut esillä. Olemme myös keskittyneet aiheisiin, joita pidämme elin tärkeinä, pk-yritysten rooliin ja jälleen myyjien asemaan ja siihen, miten voimme saada eurooppalaiset kuluttajat luottamaan ja uskomaan näihin markkinoihin. Ja on tärkeää myös antaa kunnollisia välineitä yrittäjille ja kuluttajille, jotta päästäisiin oikeaan suuntaan jos ajatellaan esimerkiksi julkisia hankintoja sähköisesti ja sähköistä allekirjoitusta. Nämä ovat tästä esimerkkejä. Ennen kuin kerron siitä, mitä on ollut käsittelyssä eri eh, kokouksessa, haluaisin kiittää kaikkia työryhmän jäseniä eh, eri panoksista, ehdotuksista, joiden pohjalta on esityslistat laadittu kokouksiimme. Kiittäisin osallistumista kokouksiin ja keskusteluihin ja myös komission jäseniä siitä, että on aina tultu paikalle kertomaan komission ehdotuksesta ja vastaamaan kysymyksiin, mitä heille on esitetty ja näin keskustelu on ollut hyvin monipuolista. Ja haluaisin tietysti myös kiittää sidosryhmiä, jotka ovat antaneet oman panoksensa ja kertonut omat ajatuksensa näistä aiheista. Ja haluaisin myös kiittää asiantuntijoita, joiden ajatuksia on käsitelty eri kokouksissa. Meillä on yhtenäiset digitaalimarkkinat, kuluttajien oikeudet, postipalvelut, tietosuoja, tekijän oikeudet, ALV, eurooppalaiset markkinat, sähköinen allekirjoitus, pk rooli, kaikkia näitä on käsitelty ja niiden pohjalta on tehty konkreettisia ehdotuksia ja kaikki nämä on huomioitu mietintöä lausuttaessa ja tästä mietinnöstä jo kerroin tämän valiokunnan edessä kokouksessa. Tuolloin pyrin ottamaan esille tärkeimmät näkökulmat, jotka työryhmän kokouksessa olivat tulleet esille. Ja näistä ehdotuksista käy ilmi tärkeimmät päätelmät, mitä on kokouksessa tullut esille. Olen oikein tyytyväinen siihen, miten tämä toinen kokousvaihe on sujunut. Siellä on paljon ihmisiä paikalla. 70 ihmistä keskimäärin, joskus jopa yli 100 läsnäolijaa ja siellä on myös käytetty hyvin korkeatasoisia puheenvuoroja ja keskustelu on ollut tämän jälkeenkin hyvin tärkeä. 11. tammikuuta siis aloitimme keskustelut, esiteltiin komission eh, ehdotus, joka koski sähköistä kaupankäyntiä, Werner Stein, joka on yksikön johtaja Markt-pääosastosta ja hänen tiiminsä ja he esittelivät meille eh, komission asiakirjat, vihreän kirjan, joka koskee eh, online-maksuja tai kännykällä tehtäviä maksuja. Sitten Jacqueline Mail, joka on Sankossa kuluttajasijain eh, vastuunjohtaja. Hän otti esille kuluttajien näkökulman sähköisessä kaupankäynnissä. Tämä tiedonanto tuli samana päivänä. Ja toinen kokous, siinä oli kaksi osaa. Ensinnäkin puhuttiin julkista sähköistä hankinnoista ja toisaalta sähköisen allekirjoituksen käyttöön otto eh, kaikkialla Euroopassa. Ja ensimmäisessä osassa Allen de Kers oli paikalla puhumassa. Hän on eh, sähköisten hankintojen eh, pääosaston johtaja Mart pääosastossa. Ja hän kertoi meille komission ajatuksista ja moni niistä oli ollut esillä sisämarkkinavaliokunnan esittelyssä ja myös konferenssissa, joka pidettiin kaksi viikkoa sitten parlamentissa tästä samaista eh, sähköisten hankintojen ehdotuksesta. Myös yksityinen sektori oli läsnä. Enrik Burne puhui, hän on asiantuntija ja konsultti Bortalissa. Ja tältä osin haluaisin korostaa sitä, että sähköisesti tapahtuvat hankinnat eivät tarkoita sitä, että muuttuu vain hankintamuoto, vaan tämä voi todellakin yksinkertaistaa, nopeuttaa ja tehdä avoimemmiksi julkiset hankinnat. Tämä, tästä on hyötyä kaikille sekä kaikille sopimuspuolille ja tämä helpottaa sitten tehokkaampaa julkista hankintojen täytäntöönpanoa ja tämä on niin tärkeää juuri nyt kriisiaikana. Eri mm, hallinnon tahoilla on nyt vastuu siitä, että pitää tehostaa työtä ja vähentää tarvittomia kuluja. Ja tämä ehdotus varmasti edistää tätä pyrkimystä. Ja sitten toinen aihe oli sähköinen allekirjoitus. DG Infosta oli Gerard Galler ja Brigitte Weiler paikalla. He kertovat meille Euroopan laajuista puitteista sähköiselle allekirjoitukselle – Tuolloin he juuri työskentelivät asian kimpussa ja komission uusi ehdotus oli juuri julkistettu. Vincent Tilman edusti julkista, eh, yksityistä sektoria Euro Chambersista. Hän tuli siis puhumaan meille ja hän kertoi siitä, minkälaista hyötyä yrityksille on näistä toimista. On selvää, että jos halutaan lisätä luottamusta eh, sähköiseen kaupankäyntiin, olisi tärkeää, jos voitaisiin todellakin käyttää yhtä ainoaa yhteistä allekirjoitusta ja tunnistamista. Ja sitten eh, seuraavaksi käsittelemme tietosuoja ehdotusta. Se tulee kovasti vaikuttamaan sähköiseen kaupankäyntiin. Me keskustelimme tästä asiasta ja tärkein pääpuhuja oli Marie Hélène Boulanger. Hän on sen yksikön eh, päällikkö, joka on justispääosastossa tästä aiheesta vastuussa. Ja Hilke Hekmankin oli paikalla. Hän on Euroopan tietosuojaviraston edustajia ja siellä oli myös tärkeitä sidosryhmiä, kuten Google, Facebook, IAV, Europe ja Emota edustettuna. Siellä puhuivat myös asiantuntijat ja PEUK ja näin saimme paljon tietoa siitä, minkälaisia ajatuksia liittyy tähän tai lainsäädäntöpakettiin, jota käsitellään seuraavan kuukausien aikana parlamentissa. Ja sitten seuraavaksi vähittäismyyjien asema. Dennis Kettler oli European Roundtableista ja Graham Wind, joka on Eurocommercein sisämarkkinakomitean puheenjohtaja Susan Jeff Motasta ja sitten IMRGn, e IMGn e edustaja. Sitten siellä esiteltiin myös tutkimus, jonka on tehnyt Boston Consulting Group. Ja sieltä saimme uusimmat tiedot koskien sähköistä kaupankäyntiä ja kävi ilmi, että sähköinen kaupankäynti voi olla yksi tapa auttaa meidät kriisistä. On tärkeää, että siis esteistä päästään mahdollisimman nopeasti. Ja sitten lopuksi saimme kuulla Veukilta ehdotuksen, joka koskee standardisointuja menetelmiä rajat ylittävässä kaupankäynnissä. Ja viidennessä kokouksessa puhuimme aiheesta, joka on mielestäni todella tärkeä. Ja tämä käy ilmi myös yhtenäisten digitaalimarkkinoiden mietinnöstä. Kyseessä on PK-yritysten asema sähköisessä kaupankäynnissä. Digitaalinen, digitaaliset markkinat antavat PK-yrityksille paljon uusia mahdollisuuksia – digitaalimaailmassa on luotu uusia työpaikkoja, 2,7 työpaikkaa yhtä menetettyä työpaikkaa kohti muusta maailmasta. Ja on hyvin tärkeää, että PK-yritykset on huomioitava niin, että voidaan luoda työpaikkoja erityisesti nuorille tällä alalla. PK-yrityksissä luodaan seitsemän kymmenestä uudesta työpaikasta, mitä Euroopassa syntyy, ja on edistettävä niiden online-toimintamahdollisuuksia erityisesti neljällä alalla. Ensinnäkin yksinkertaistettava, poistettava laillisia esteitä, toiseksi on annettava tietoa siitä, minkälaisia mahdollisuuksia sähköinen kaupankäynti tuo ja miten e, yritykset voivat tällä alalla toimia. Kolmanneksi tarvitaan koulutusta, tarvitaan lisää IT-teknologian tuntemusta ja neljänneksi on lisättävä investointia COSME tai Horisontti 2020 tapaisten ohjelmien kautta. Michel Katena oli tästä asiasta puhumassa DG Enterprisesista yksikön johtaja. Hän kertoi meille komission eri aloitteista, joilla pyritään saamaan PK-yrityksistä kilpailukykyisempiä ja pääsemään eroon niistä esteistä, jotka vaikuttavat elämää näin kriisiaikaan. Ja sitten Alda Senef, hän on äh, yksikön varajohtaja kilpailukyky pääosastosta. Hän kertoi meille, minkälaisia aloitteita on tulossa PK-alalla. Ja sitten äh, Seuraavaksi käsittelemme hyvin tärkeää aihepiiriä, jotta digitaalimarkkinat olisivat kaikkien ulottuvilla, erityisesti jos ajatellaan sellaisia henkilöitä, jotka joilla on jonkinlainen vamma, eivätkä he siksi voi täysin käyttää näitä markkinoita. Meidän on ymmärrettävä, että näillä henkilöillä on lisää vaikeuksia eh, internetin käytössä ja siksi meidän on ryhtyvä tarvittaviin toimiin, jotta he pystyisivät Eh, ihan samanlaisissa olosuhteissa eh, näitä välineitä käyttämään. Tässä saimme tärkeää tietoa kahdelta henkilöltä. Yli 60 miljoonalla henkilöllä on jonkunlainen vamma. He eivät näin pysty eh, helposti toimimaan internetympäristössä. Barbara Martin ja Eugenio Perez, Pecha Roman kertoivat meille näistä asioista. He olivat Espanjan sokean järjestöstä. Ja kuudessa kokouksessa paikalla oli komission varapuheenjohtaja Nelly Cruz ja sisämarkkinakomissaari Barnier. He kertoivat, mikä nykytilanne on koskien tiettyjä aloitteita, mitä eh, heidän alallaan on työstetty ja he kertovat myös tulevista toimista, jotka ovat suunnitteilla, jotta voidaan todellakin saada aikaiseksi yhtenäiset digitaalimarkkinat Euroopassa. Ja sitten seitsemännessä kokouksessa meille esiteltiin tutkimuksia, jotka koskevat digitaalisia yhtenäismarkkinoita. IMKO on ne tilannut työryhmän esityksestä. Kyseessä on tutkimus, joka koskee Euroopan laajuisen laatuleiman luomista sähköisen kaupankäynnin alalla. Tämä voisi lisätä kuluttajien eh, luottamusta. Civic Consulting on tämän tehnyt sitten, on tutkimus, joka koskee tietosuojaa. Tämän on toteuttanut yliopiston eh, opettaja Osnabrukista. Ja sitten on tutkittu ALVn yksinkertaistamista digitaalimaailmassa sähköisen kaupankäynnin hyväksi. Copenhagen Economicsissa on toteutettu tämä tutkimus ja sitten eh, cloud computing oli eh, myös Civit eh, laitoksen tutkimuksen aiheena. Ja sitten WIC Consult on myös tätä, että koska tehnyt tutkimuksen tehnyt. Nämä olivat kaikki hyvin mielenkiintoisia selvityksiä ja niistä saa hyvin paljon tietoa käsitellyistä aiheista. Kaikki, jotka ovat niistä kiinnostuneita, voivat löytää nämä asiakirjat parlamentin nettisivulta. Ja Frank Bossier oli myös info-pääosastossa kertomassa siitä, mihin pyritään Euroopan digitaaliagendalla ja hän kertoi, että kesän jälkeen on tulossa tiedonanto, jossa käydään nämä aiheet uudelleen läpi ja puhuttiin niistä haasteista, mitä on edessä. Tässä on siis tehty työ, kuten voitte havaita, on tehty paljon erilaisia asioita ja teille jaetaan muistio joka käännetään kaikille kieleen, joka laitetaan myös parlamentin nettisivulle. Ja siitä käy ilmi kaikki se työ, mitä me olemme tehneet. Englanninkielinen versio on saatavilla. Emme nyt ole ehtineet mennä kaikkiin niihin aiheisiin, joita käsitellään digitaalimarkkinoilla, mutta on paljon asioita, jotka pitää vielä ratkaista seuraavan kuukausien aikana. Esimerkiksi uudet tekijän oikeudet ja komission työ postipalvelujen alalla ja digitaaliagendan päivittäminen ja on paljon muitakin aiheita, joihin olisi mielenkiintoista paneutua. Kaiken tämän takia olisi hyvä voida jatkaa tämän työryhmän kokouksia kesän jälkeen, jos valiokunta pitää tätä eh, oleellisena, niin näin voisimme käsitellä kaikkia näitä eri aiheita. Ja siksi haluaisin nyt virallisesti esittää tämän pyynnön puheenjohtajalle ja koordinaattorille. Eli pyytäisin, että työryhmän mandaattia jatkettaisiin äh, kesätauon jälkeen. Näin voisimme jatkaa aloitettua työtä. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Uh... Kiitos. Kuten sanoitte, niin tuo muistio näistä kokouksista on jo englanniksi saatavilla, mutta sitä ollaan kääntämissä. Halusin kiittää Joannaa, joka on tätä työtä kanssani järjestellyt. Viittasitte moniin tutkimuksiin. Me teimme pilvipalveluista tai teetimme tutkimuksen ja se on jo saatavilla. Joten toivottavasti voitte sen ottaa kesäloma lukemiseksi. Meillä ei ole kovin paljon aikaa nyt kysymyksille ja keskustelulle. Jos professori Korea Kampos haluaa sanoa jotakin, niin olkaa hyvä. Ja myös DG Martista edustaja voi sanoa muutaman sanan. Mutta otetaan ensin professori Korea de Campos. Halusiko joku muu jäsen kommentoida tätä muistiota? Antoni, ole hyvä. Thank you, eh, president. Eh, na realidade, há 18 meses atrás começámos este trabalho. Kiitos, puheenjohtaja kuukausien jälkeen. Olemme nyt sit, olemme aloittaneet tämän työn alussa, emme tienneet paljonkaan. Meillä oli vain yleisiä tietoja näistä vaikeuksista, joita tällä alalla on. Me tiesimme, että arvonlisävero on ongelmallinen ja lisäksi, lisäksi ää, internetin kautta tilattujen tuotteiden toimitus voi olla ongelmallista. Me siis tunsin nämä ongelmat Tiesimme myös, että ilmenee syrjintää, kun tuotteet tilataan sähköisesti. On esimerkiksi internetsivustoja, jotka on saatavilla vain kielellä, jotka eivät ole kaikille ymmärrettävissä. Ja lisäksi monilla internetsivustoilla on turvallisuusongelmia. Näillä kahdeksas, 18 kuukautta olemme saaneet vain yleiskuvan aikaiseksi, mutta saimme myös syvennyttyä yksityiskohtaisesti näihin ongelmiin ja pystymme käsittelemään niitä kokonaisvaltaisesti. Tämä, on ryhmä, tämä ryhmä on Pablo Arjaksen johdolla tehnyt hyvää työtä ja olemme käsitelleet turvallisuutta, luottamusta, sähköistä tunnistautumista, standarditietoja ja niin edelleen. Kaikista näistä seikoista keskustelemme hyvin yksityiskohtaisesti ja meidän työryhmämme kokouksiin osallistuttiin innokkaasti. Paikalla oli välillä myös komission jäseniä, eli työ oli todellakin tehokasta. Nyt olemme siinä tilanteessa, että voimme sanoa, että tätä aihetta on jopa paljon vaikeampi käsitellä kuin mitä ajattelemme etukäteen. Minun täytyy se sanoa, että tämä, tällä työryhmällä on meidän, meidän suuri tukemme ja varmasti voimme pidentää sen mandaattia seuraavallekin kaudelle. Kiitos. Tämä tuki on kyllä varsin rohkaisevaa. Pahoittelen, että reagoinut siihen heti me voimme koordinaattoreiden kesken puhua siitä, minkälaisia aiheita työryhmä seuraavaksi voisi käsitellä tässä työn seuraavassa vaiheessa. Ja sen sitten varmaan saa sidottua hyvin myös tämän valiokunnan ensi vuoden työhön. Halusiko joku muu jäsen kommentoida tätä? Selvä. Haluaisiko rouvalla Mot sanoa komission puolesta muutaman sanan? Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Niin ihan lyhyesti pari sanaa. Komissio haluaa kiittää tätä valiokuntaa ja Pablo Arjasta tästä hyvästä työstä, hyvistä kokouksista. Niissä on todella päästy, päästy eteenpäin jokaisessa näistä asioista. Ne asiat ovat olleet aika monimutkaisia, mutta silti edistystä on tapahtunut. Olemme iloisia, että työryhmä jatkaa työtään myös seuraavassa vaiheessa. Meillä on vielä paljon keskusteltavaa. Tämä toimintasuunnitelmahan on toiminut vasta puolisen vuotta ja neljä ja puoli vuotta on vielä jäljellä, joten varmasti paljon asia, asioita on vielä käsiteltävänä eri kumppaneiden kanssa. Good. Well, thank you very much. And... Kiitos. No, menetellään sitten niin. Eli jokainen näkee tällaisen yhteenvetoraportin, se kannattaa lukea. Siitä näkee, kuinka monenlaisia asioita on todella käsitelty. Ja herra Arias ja muut työryhmän jäsenet voivat laatia hiukan luonnosta siitä, mitä asioita työryhmä voisi käsitellä seuraavaksi. Se olisi varmasti suureksi avuksi meille. Ja varmasti voimme olla yhteydessä myös muihin valiokuntiin, koska meidän työmme linkittyy myös niiden työhön. Ja edustaja Komilla on tietosuojadirektiivin suhteen tärkeä rooli. Meidän lausunnostamme siinä asiassa tulee varsin tärkeä. Se on tärkeä osa työtämme seuraavan puolen vuoden aikana ja ehkä vielä pidempäänkin Kiitoksia tästä. Nyt kello on kymmenen ja äänestykset alkavat. Katsotaanpa sitten esityslistaa. Edustaja Gal Peltz on täällä siellä, siellä kameran takana. Voisiko sitä kameraa siirtää, kun en häntä tässä näe? Hän, hän heiluttelee siellä kättään, mutta en, en häntä oikeastaan näe. ADR-äänestyksestä tehdään, tehdään pieni video, joten siksi tuo kamera on täällä. Edustaja Kalpeltsin pitää lähteä äänestämään toiseen valiokuntaan. Ja hänen mietintöönsä on itse asiassa tehty varsin vähän tarkistuksia. Muihin on tehty hirveän paljon enemmän. Vastustavatko muut esittelijät ja valmistelijat, jos otetaan Kalpelts ensin? Ilmeisesti eivät. Eli otetaan nyt sitten Gal Peltsin lausunto ensin. Ovatko kaikki valmiina äänestämään? Jäseniä ei hirveästi ole paikalla, mutta ilmeisesti kuitenkin riittävästi. Uh, can we have a... Um, uh, could we have some attention then? Uh, so, uh, you are happy? Yeah, yeah, okay. Uh, so, Mrs. Galpelch, Halusiko edustaja Kalpelt sanoa jotakin ennen kuin äänestetään tästä teidän mietinnöstänne? Eikö? Selvä. No sitten minäkin tarvitsen tästä äänestyslistan. Right. Uh... No niin, eli nyt äänestetään edustaja Galpeltsin lausunnosta. Ovatko kaikki valmiina? Hyvä. Eli nyt äänestetään. Edustaja Ryyle on vetänyt takaisin tarkistuksensa. Nyt on esittelijän tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 39 de Jong. Tehdään tämä koneäänestyksenä tarkistetaan samalla toimiiko järjestelmä. Uh, I need to be able to get my hand in there. Okay. Uh, the vote is open. Äänestys alkaa tarkistuksesta 39 De Jong. Kolmekymmentä kaksi äänestä 32 on korttia, 27 ääntä rekisteröityi. En tiedä, halusiko useampi ihminen äänestää. Äänestys päättyy. That's rejected. Hylätty. To the vote then now. Komprom- Sitten kompromissitarkistus yksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten siirrytään kohtaan esittelijän tarkistukseen kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus kolme esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 De Jongilta. Äänestys alkaa. 50. Uh, the S&D are one over. Uh, some... Sosialisteilta on yksi ääni liikaa. Joku ottakaa korttinne pois. Thank you, Mrs. Prendergast. Kiitos, Prendergast. It's closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 51. Parvanova ja Kalpelts puolesta vastaan hyväksytty. 53 Mandersilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 De Jong. Äänestys alkaa. Sosialisteilla taas yksi liikaa. Kiitos Gebhard. Äänestys päättyy. Hylätty yhden äänen enemmistöllä. 54 Manders puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 Kalpels puolesta vastaan myös hyväksytty 6 ja 56 puolesta vastaan myös hyväksytty 7 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty 57 De Jong äänestys alkaa. Sosialisteilla taas yksi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 Cancel this vote. Peruutetaan siis tuo äänestys. Members of the SMD. Voivatko sosialistit äänestää nyt? Vain sosialistiryhmä, äänestäkää nyt. Tarkistetaan tämä. Sosialistit, äänestäkää nyt. Vain sosialistit. Kyllä. No kunhan, kunhan tämä saadaan nyt täsmämään. Hyvä. No, no, we're just going to come back to the vote now. No, but it clearly said one over on our monitor. The monitor is accurate. Niin, täällä monitori näyttää, että, että on yksi liikaa. No niin, no se on siis peruttu. Eli palataan nyt sitten tarkistukseen. 57 De Jong äänestys alkaa. 34 korttia, 30 äänestää. Äänestäkää nopeammin, äänestys päättyy. Hylätty. 58 ja 59. De Jong ja Schaldemose. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 60 De Jong Äänestys alkaa. Tarkistus 60. Äänestys päättyy. Myös hylätty. Tarkistus 8. Kalpelts puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61. De Jong. Äänestys alkaa. Äänestäkää vielä hiukan nopeammin, muuten tässä menee koko päivä. Äänestys päättyy. Hylätty. 62 De Jong puolesta vastaan. Hyväksytty. 63 Bielan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 9 esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää myös hyväksytty. 64 raukeaa. 65 Bielan puolesta vastaan hylätty. 66 De Jong puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 De Jong äänestys alkaa 68.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 tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 73 äänestys alkaa, tarkistus 73. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21. Siitä voidaan äänestää, eli 21 puolesta. Niin, eli siis 21 on jo hyväksytty, kun kerran 73 hyväksyttiin. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79. Äänestys alkaa 79. Äänestys päättyy. Hylätty. 80 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 25. Äänestys alkaa 25. Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. Voiko nämä De Jongin tarkistukset ottaa yhtenä kokonaisuutena, eikö? No tehdään ne sitten erikseen. Eli nyt vuorossa 26. Mennään ne sitten erikseen. 26 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tämä voidaan tehdä kyllä myös käsiä nostamalla 27 puolesta vastaan, hylätty 28 puolesta vastaan, myös hylätty 29 puolesta 29 tehdään se koneellisesti. 29 äänestys alkaa. niin enemmistöt vaihtelevat. Äänestys päättyy ja se on hyväksytty. 30 puolesta vastaan selvästi hylätty. 31 Chaldemose puolesta vastaan hyväksytty. 32 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty kahdella äänellä. Sitten 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten koko lausunto äänestetään siitä koneellisesti. Äänestys alkaa koko lausunnosta. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty 36 puolesta ei yhtään vastaan. Kiitoksia, edustaja Kalpelts. Uh, Varmasti puolustatte hyvin kantaamme liikennevaliokunnan suuntaan. Kiitoksia. Nyt sitten siirrytään edustaja Krekin mietintöön. And uh, I'll ask the rapporteur, do you wish to say anything before the vote? No. Ensinnäkin haluaisin kysyä esittelijältä, haluaako hän sanoa jotain. Ei ilmeisesti. No, joten käydään tähän ADR-äänestykseen sitten. Ja Muuten tämä on Euroopan parlamentin televisio varten tämä kameramies täällä. Tästä äänestyksestä tehdään siis pieni video. Joten jää, lähdetään tähän ADR-äänestykseen. Artikla 1, kompromissi 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 227 herra Fox äänestys alkaa. 227 herra Fox äänestys alkaa. Äänestys loppuu. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan. Hyväksytty. 233. 233 äänestys alkaa. Haluaisinko nyt pyytää, tai haluaisin nyt pyytää, että äänestätte vähän pikaisemmin. Äänestys päättyy ja hyväksytty. 234 puolesta. Tämä pitää tarkistaa. 234 äänestys alkaa. Painakaa nappia melko nopeasti, se olisi hienoa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 ja muut Louis Gregg ja muut äänestys puolesta vastaan. Anteeksi, siis otetaan uusiksi Louis Gregg ja Ashley Fox ja muut äänest... Anteeksi, siis puolesta vastaan. Anteeksi, puheenjohtaja pyytää anteeksi. Tässä nyt taitaa olla jonkinlaista hämmennystä. 47 Greg ja 235 Fox ja juuri 21. Näistä äänestetään nyt yhdessä. Äänestys siis alkaa nyt kyllä koneellisesti sittenkin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 236 vedetty pois, 237 Fox puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 238 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan ja hyväksytty. 242 Fox puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 Saldemuse äänestys alkaa. 244 Saldemuse äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 49 esittelee puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 50 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty Juri 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 260 se kuuluu kompromissiin 1157 puolesta vastaan, 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 261 puol- ja tämä on lisäys Rochefortilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 262 raukeaa 263 puolesta. Tai tämä otetaan koneellisesti. Puheenjohtaja korjaa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 263 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59 raukeaa, kompromissi 9 puolesta, vastaan, ja hyväksytty. 323 on vedetty pois. 62 seuraavaksi. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä tarkoittaa, että 63 ja 267, 268 raukeavat. 269 39 ovat kompromississa, joten otetaan seuraavaksi Puheenjohtaja korjaa 268, 268 lisäyksenä, kun 63 on nyt hyväksytty. Äänestys alkaa 268. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lisäyksenä siis. Ja sitten Juri 40, sillä 26939 ovat kompromississa. Juri 40 nyt. Äänestys alkaa. Juri 40. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 274 Fox puolesta vastaan. Hylätty. Juri 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 26, siitä ei äänestetä, siellä se on jo kompromississa. Eli kompromissi 10 seuraavaksi. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joten 20, juuri 20, 28 puolesta vastaan ja hylätty. 66 esittelijältä äänestys alkaa. 66. Äänestys päättyy. Ja tämä on, tämä raukeaa. Ja sitten 294 Pupakis. Äänestys alkaa 294. Äänestys päättyy hylätty. 295 puolesta vastaan hylätty. 67 Greg puolesta vastaan hyväksytty. 296 ja Juri 29 äänestys alkaa. 269, 296 ja Juri 29 äänestys päättyy. Hyväksytty kolmella äänellä. Ja sitten ähm, esittelijän, anteeksi, puheenjohtaja korjaa, puheenjohtaja korke, korjaa 297 esittelijätä puolesta vastaan ja hyväksytty. 298 busoi. Where applicable sanat kompromissi 9. Äänestys alkaa 29 298. Voisitko äänestää nopeammin nyt, kun meitä on vain 34? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 299 ja kolm, juuri 30 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Hyväksytty. 69 puolesta vastaan hyväksytty. 300 raukeaa. juuri 31 puolesta vastaan hyväksytty. 70 puolesta vastaan hyväksytty. 30, juri 32 on jo 70, joten 301 Fox puolesta vastaan hyväksytty. 71 puolesta 71, tämä ei ole selvä, 71, 71, siitä äänestän koneellisesti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Raukeaa sillä tasa-äänestys. 30, 302 raukeaa myös, vai puheenjohtaja korjaa? Puheenjohtaja korjaa siis. Juuri 33 Juri 33 puolesta vastaan hyväksytty. 72 esittelijältä puolesta. 72 äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joten 302 näillä tänä lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 303 raukeaa, 73 puolesta vastaan hyväksytty. 304 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 305 ja 34 puolesta. Tästä äänestetään koneellisesti. Herra Busoi 305. Herra Busoi, haluaisitko sanoa tästä jotain? No tämä on suullinen tarkistus en ole varma, onko tässä äänestyslistalla oikea ö, versio, if, ei siis if applicable, vaan if available, siis ei jos, tämä pitäisi laittaa applicable-sanan sijaan available. Eli siis tähän tulee where the decisions are binding and if available for non-binding decisions. Eli tästä äänestetään puolesta. Puolesta. No ilmeisesti tästä pitää koneellisesti äänestää. Äänestys alkaa näistä lisäys, lisäsanoista. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 74 puolesta vastaan. Hyväksytty. 306 raukeaa. 75 ja juuri 35 puolesta vastaan. Hyväksytty. 307 raukeaa. 76 puolesta vastaan. Hyväksytty. Juuri 36 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Hyväksytty. Juuri 37 puolesta vastaan. Hyväksytty. 313 raukeaa. Kompromissi 12 puolesta vastaan. Hyväksytty. 320 raukea 321. Seuraavaksi herra Pupakis. Äänestys alkaa 321. Äänestys päättyy. Hylätty. 79 puolesta vastaan hyväksytty. 324 raukeaa. Juri 41 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta. 80 puolesta vastaan hyväksytty. Juuri 42 ei äänestä 325 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 326 vedetty pois 81 puolesta vastaan hyväksytty. 82 puolesta vastaan hyväksytty. 328 raukeaa, 329 raukeaa, 83 nyt puolesta, 83 koneellisesti sittenkin. Äänestys päättyy. Tämä sitten raukeaa, koska tasa-äänestys. 34 korttia on, mutta niin monta ei ole äänestämässä. Ilmeisesti tämä on mielenkiintoista. No niin, ja sitten 333 raukeaa. Puheenjohtaja korjaa 333. Äänestetään seuraavaksi 333 puolesta vastaan. Hyväksytty. 3.30 lisäyksenä 3.30 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 331 ja 332, niistä ei äänestä 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 334, ja 336 ja 35 raukeaa, joten juuri 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 337, 338, 339 raukea 340 vedetty pois 342 nyt puolesta vastaan. Anteeksi. Äänestys alkaa 342. The vote's closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 341. Äänestämme siitä. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 86 raukea siis. 343 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 87. Lisäyksenä puolesta vastaan. Anteeksi, Katsotaan vielä puolesta. Vastaan. Selvästi puolesta. Hyväksytty. 344 raukeaa. 345. 345 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 346. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 347. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 348. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 349 puolesta vastaan. Hyväksytty. 350 puolesta. Äänestys alkaa siis. Äänestys päättyy. Hylätty. 88 estelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 351 Foxilta. Äänestys alkaa. 351. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja näin kompromissi 13 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Näin siis Jyrki 44 puolesta vastaan ty- hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Ja näin juuri 48 ja 360 puolesta vastaan hyväksytty 355. Äänestys alkaa 355 ja juuri 47 Äänestys päättyy. Hylätty. Tiukka. Ja 91 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan. Hyväksytty. Näin. Juuri 51 puolesta vastaan hyväksytty 371 raukeaa 93 puolesta vastaan hyväksytty 94 puolesta vastaan hyväksytty 95 puolesta vastaan hyväksytty 372 raukeaa 96 puolesta vastaan hyväksytty 373 puolesta vastaan hyväksytty, 374 raukeaa, 375, 375 puolesta vastaan selvästi hyväksytty, 377 puolesta vastaan hylätty, 376 raukeaa vai eikö? Ei, se tulee lisäyksenä. 376 376 puolesta vastaan hyväksytty. 378 puolesta puolesta vastaan hyväksytty. Juuri 52 puolesta vastaan hyväksytty. 379 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. 98 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan hyväksytty. 100 ja 386 puolesta vastaan hyväksytty 101 puolesta vastaan hyväksytty 102 puolesta vastaan hyväksytty 103 puolesta vastaan, hyväksytty 104 puolesta vastaan, hyväksytty. Juri 54 ja suljen tarkastus Busoilta, joka näkyy tästä. Muutatteko vielä tätä sanamuotoa if available, tuleeko sekin tähän? Hyvä. Eli tarkoitus sanotaan, että kun eh, päätöksiä on ja kun ne ovat olemassa puolesta vastaan hyväksytty. 387. Äänestys alkaa siitä. 387. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 105 raukeaa. 106 puolesta. 106 Voitteko nostaa kädet ylös vastaan? Selvästi hyväksytty. Juuri 55 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 388. Äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. 107 raukea, 389. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 108 raukeaa, 390 siitä ei äänestetä, se on kompromississa, 109 nyt, 109 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, 110 puolesta vastaan hyväksytty, juuri 56 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 111 puolesta vastaan ty- hyväksytty, 112 puolesta vastaan hyväksytty, 399 De Jong puolesta vastaan hylätty, 113 puolesta vastaan hyväksytty. Näin 57 raukeaa. 114 puolesta vastaan hyväksytty. Näin juuri 58, 392 ja 393, kaikki raukeaa. 394. 394 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 115 puolesta vastaan. Hyväksytty. 116 puolesta vastaan. Hyväksytty. 117 puolesta vastaan. Hyväksytty. 118 puolesta vastaan hyväksytty 119 puolesta. Puolesta vielä, voiko nähdä kädet vastaan, selvästi hyväksytty. 395 raukea siis ja me juuri 59 on lisäys. Se lisäyksenä siis juuri 59 puolesta vastaan hyväksytty. 120 puolesta vastaan hyväksytty 121 puolesta vastaan hyväksytty 122 puolesta vastaan hyväksytty 317 puolesta vastaan hylätty 396 396 puolesta vastaan ei ole selvä tilanne 396 äänestys alkaa Äänestys päättyy. Yhden äänen enemmistö hyväksytty. 38 kahdessa osassa Alden pyynnöstä. Ensimmäinen osa, jossa on tämä muutos 18 kuukautta puolesta vastaan hylätty. Ja toinen osa toisessa osassa siis poistetaan tämä osio. Toinen osa äänestykseen. Puolesta vastaan. Hylätty selvästi. Selvästi hylätty. Näin siis ei tule muutosta tämä tekstiin. Ja 399. Äänestetäänkö siitä vielä? Voimme äänestää 399, eli 399. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä 01 puolesta vastaan hylätty 400 puolesta Katsotaanpa tämä vielä koneellisesti. 400 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 143 rau, 123 raukeaa 402 puolesta vastaan. Hylätty 126 puolesta vastaan. Hyväksytty tarkastus 1 puolesta puolesta. Tarkistetaan vielä tämä Ykkönen siis. Luulin, että se hyväksyttiin, mutta ei ollut selvää. Olin oikeassa. Hyväksytty. Jos voisitte vielä nostaa kädet vähän nopeammin ja korkeammalle. Kakkonen puolesta. Tarkistetaan vielä tämä. Ei. No, jos liberaalit vähän selvemmin näyttäisivät siellä käsiään. Tarkastus kaksi. Puolesta. Vastaan Selvästi hyväksytty. Ei tätä tarvitse enää lähteä tarkastamaan. Kyllä tämä oli selvä. Voitte tarkastaa, jos haluatte. Tarkastus neljä. Puolesta vastaan. Hyväksytty selvästi. Haluatko joku vielä tarkistuksen? Ei. 128 raukeaa näin. Ja 129 sen kattaa nelonen, eli nyt tarvitsisi viisi puolesta vastaan hyväksytty. 131 raukeaa juuri yksi myös. 130 myös. Näin pääsemme neloseen, joka kattaa kaikki nämä. Eli nyt siis tarkastus seitsemän puolesta. Puolesta kädet ylös vastaan. Hyväksytty selvästi 133 raukeaa, tarkistus 8 puolesta vastaan hyväksytty taas selvästi, juuri 2 puolesta vastaan hylätty, tarkistus 9 puolesta vastaan hyväksytty, 10 puolesta vastaan hyväksytty, 11 puolesta niin kiitos, mutta liberaalit, näyttäkää nyt vähän selvemmin käsivartta puolesta siis. Ja nyt sitten vastaan. Selvästi hyväksytty. No hyvä. Tarkastus 12. Puolesta vastaan hyväksytty. 1, 3, 5. Puolesta. Tämä pitää nyt vielä tarkistaa. Jos liberat vastustavat, no niin, äänestys päättyy. Vain 33 äänestäjää olin oikeassa, eli tässä hävittiin kahdella äänellä tämä äänestys. Ja näin pääsimme 13. Äänestetäänkö siitä vielä lisäyksenä? Tarkistus 13 siis. 13 puolesta vastaan hyväksytty, Juri kolme lisäyksenä puolesta vastaan myös hyväksytty. Nyt sitten äänestyslistan mukaan tuo koko johdantosan kappale 7 on kompromississa. Nyt ollaan Jyvänissä 143 puolesta vastaan hylätty 144 puolesta vastaan No niin, tarkistetaan se. Yritin tässä hiukan nopeuttaa asioiden kulkua, mutta ei sitten, eli 144. Äänestys päättyy. Hyvä. Hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan. Se on hyväksytty. Sitten johdantoosa 11 on kompromississa 6, 12 kompromississa 3. Nyt sitten juuri 6 puolesta vastaan hyväksytty. 152, 154, 153 ovat kompromisseissa. Nyt 158 Grekiltä puolesta vastaan hyväksytty. 155-156 raukeavat. Nyt 157 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt tarkistus 160 puolesta. 160. Tehdään, tehdään se koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy hylätty yhdellä äänellä. Nyt sitten 161. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. 19 raukeaa. Kompromissi 20. Ei vaan siis 19 lisäyksenä puolesta. 19 eli 19 tarkistus 19 lisäyksenä puolesta vastaan liberaaleilta tulee taas vähän kahtalaista viestiä. 19. Siellä epävarmat äänestäjät eivät tienneet oikein mitä tekivät. Äänestäkääpä vielä nopeammin. Äänestys päättyy. Hyväksytty viidellä äänellä. Liberaalit olivat nyt äänestämässä puolesta. Eli nyt kompromissitarkistus 20 puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten mennään 21 puolesta vastaan. Hyväksytty. 22 puolesta. Äänestetään koneellisesti. 22 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. 163 raukeaa. Nyt ollaan juri seitsemässä. Ne ovat jo kompromissitarkistuksessa, eli sitten siirrytään 169 ja juuri 8 puolesta vastaan hyväksytty, 24 puolesta vastaan hyväksytty, 170 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten johdantosan kappale 19, se on kompromississa 12 Eli nyt ollaan tarkistuksessa 174. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 on kompromississa 11. 21 esittelijältä. Ei vaan. Tarkistus 181 puolesta vastaan Hyväksytty. 28 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 13 ja 14 on käyty läpi, eli nyt tarkistus 193 ja juri 14. Äänestys alkaa. 193 ja juri 14. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Sitten seuraavat tarkistukset ovat kompromississa 11. Nyt ollaan tarkistuksessa 33 ja 186. Ne ovat samanlaisia. Äänestys alkaa. 186 ja 33. Äänestys päättyy. Hylätty. 185 puolesta vastaan hylätty. 187, 191 vedetty pois. Sitten 22 on kompromississa. Nyt ollaan tarkistuksessa 35. Se on esittelijän suullinen tarkistus. Ja siinä on kyse poistosta. Puolesta vastaan hyväksytty. 196 raukeaa, 98 on pedetty pois, nyt juuri 15 puolesta vastaan hyväksytty, 197 lisänä juuri 15 puolesta vastaan hyväksytty, 36 puolesta vastaan hyväksytty, 37 puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 21 puolesta vastaan hyväksytty, 39 puolesta Äänestys alkaa. Tarkistus 39. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahdella äänellä. 199 ja 21 ne ovat jo tuossa 39. 202 puolesta. Ei vaan tehdään se koneellisesti. 202. Äänestys päättyy. hylätty yhdellä äänellä. Sitten Juri 11, se on jo kompromisseissa. Nyt sitten tarkistus 203. Puoles, ei vaan koneellisesti äänestys alkaa 203. Äänestys päättyy. Hylätty kahdella äänellä 204 puolesta vastaan hyväksytty 205 puolesta 205 vastaan vastaan, eli hylätty. 40 ja 208 puolesta vastaan hyväksytty. 206 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 41 kohta kohdalta äänestyksenä Kuelta ensimmäinen osa. Ensimmäinen osa 41 puolesta vastaan hyväksytty ja toinen osa noilla sanoilla lisättynä, jotka siinä näkyvät, tehdään se koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty kolmella äänellä. 210, 211, juuri 17, kaikki raukeavat. Nyt 213 Krekiltä puolesta vastaan. Hyväksytty. 42, 43 puolesta vastaan hyväksytty. 215 puolesta vastaan hylätty. 214 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 216 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten viitteet 124, 125 yhdessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niin, loppuäänestys vielä. niin, olin tässä jo kiittelemässä hyvästä äänestyksestä, mutta tehdään loppuäänestys. Äänestys alkaa. ADR-mietinnöstä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 34 puolesta yksi vastaan. So, thank you very much indeed. Kiitoksia Louis Gregille tästä hyvästä asiainhoidosta ja myös varjoesittelijöistä. Tämä oli suuri, suuri työtaakka kaikille. Kiitoksia tästä. Siirrytään nyt eteenpäin. Sitten seuraavaksi Rova Tuunin mietintö verkkovälitteistä vaihtoehtoista riidan ratkaisusta. Haluaako esittelijä Rova Tuun sanoa tästä jotakin? Uh, this will be a... Tämä on tulosta monien henkilöiden yhteistyöstä ja monen teimielimen yhteistyöstä. Olen olen innolla odottamassa jo tätä tulevaa yhteistyötä puheenjohtajakauden kanssa. Me usein puhumme siitä, että liian, ähm, äh, liian harvat kuluttajat ostavat tuotteita verkkokaupassa ja tässä nyt helpotetaan verkkokauppaa ja tästä asetuksesta sisämarkkinat tulevat hyötymään huomattavasti. Kiitos. No niin, ja sitten aloitamme tästä otsikosta juuri yksi puolesta vastaan hyl- hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty. Joten 127 Fylides puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. 1.30.1.31. Äänestys näistä alkaa koneellisesti. Voisitko äänestää hieman nopeammin? No niin, nyt 33. Se on äänestänyt, äänestys päättyy. Hylätty selkeästi. Haluaisin todellakin pyytää, että äänestäisitte hieman nopeammin että pääsemme etenemään. Juri, anteeksi puheenjohtaja korjaa. Juri 21 puolesta vastaan. Hylätty. 133 puolesta vastaan. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan hyväksytty. 16 puolesta vastaan hyväksytty. Juuri 22 puolesta vastaan hylätty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. 135 vedetty pois. 134 puolesta vastaan hylätty. 18 puolesta vastaan hyväksytty. Juri 23 raukeaa. 19 ja muut identtiset puolesta vastaan hyväksytty. 137 raukeaa ja 138 puolesta vastaan hylätty. 139 puolesta vastaan hyväksytty. 140 ja juuri 25 puolesta vastaan hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 142 26 puolesta vastaan hylätty. 143 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. 146 puolesta vastaan hylätty. 147 puolesta vastaan hyväksytty Juuri 27 raukeaa, 148 seuraavaksi puolesta vastaan hyväksytty. 149, 150 puolesta vastaan hyväksytty, siis 151 nyt puolesta vastaan hyväksytty. Juuri 29 ra- raukeaa 152 puolesta vastaan hyväksytty, 153 puolesta vastaan hyväksytty. 154 puolesta vastaan hyväksytty 155 puolesta vastaan hyväksytty 156 ja 159 puolesta vastaan hyväksytty 21 vedetty pois 157 puolesta vastaan hyväksytty 22 puolesta vastaan hyväksytty 158 158 äänestys alkaa koneellisesti Äänestys päättyy, hylätty yhdellä äänellä. 1,60 puolesta vastaan hyväksytty. 161, raukea juuri 28, juuri 28. Nyt tässä tarkistamme, pitääkö tästä juuri 28 ylipäänsä äänestää. Juuri 28 niitä äänestetään, juuri 28, ja niin tästä otetaan koneäänestys. Juuri 28, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylättyin joka tapauksessa, joten juuri 30 seuraavaksi, juuri 30. Puolesta, vastaan, hyväksytty. Juri 31 puolesta vastaan, hyväksytty. Juri 32 puolesta, Juri 32, Juri 32 koneellisesti sittenkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kahdella äänellä. Juri 33 puolesta vastaan. Hyväksytty Juri 34 puolesta vastaan hyväksytty. 23 puolesta hyväksytty, kompressi 4 puolesta vastaan hyväksytty, joten 164 nyt, 164 puolesta vastaan hyväksytty, 24 puolesta vastaan hyväksytty, 166 puolesta vastaan hyväksytty, 168 puolesta vastaan hyväksytty. 169, 169 ja 170 puolesta vastaan hyväksytty, 130, 171 puolesta vastaan hyväksytty, 172 puolesta vastaan hyväksytty, 173 puolesta, vas, puolesta vastaan hyväksytty. 178 raukeaa 174 puolesta vastaan hyväksytty. 29 vedetty pois. 179, anteeksi, 175. 175 puolesta vastaan hyväksytty. 179 puolesta vastaan hyväksytty. 180 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 181 puolesta. 181 tarkistetaan. 181. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 182 puolesta vastaan hyväksytty. 183 183. Siitä otetaan koneellinen äänestys. 183. Äänestys on alkanut. Tämä on hyväksytty. Juuri 37 raukeaa. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 30, kuusi vedetty pois, 187 puolesta vastaan hyväksytty, 188, 188 puolesta vastaan hylätty, 189 puolesta vastaan hyväksytty, 37 puolesta vastaan hyväksytty, 190 raukkaa 30, juuri 38 puolesta Juuri 39 puolesta vastaan hyväksytty. 39 raukeaa. 191, 191. Äänestys alkaa. 191. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. 193 raukeaa, 192 seuraavaksi puolesta – 192. 192 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Artikla 8. Tässä on kaksi yhtenä ryhmänä äänestettävää. ryhmä 1. Ryhmä 1 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Ja sitten seuraavat ryhmät 2 ja 3 raukeavat, joten 204 raukeaa, joten artikla 8 kohta 3, eli ryhmääänestys yksi artikla 8 puolesta vastaan hyväksytty. Eli tästä ryhmääänestys 2 raukeaa, 2, 3, 2 ja 2, 3, 3 raukeavat myös, joten nyt artikla 8, 2, 4, 5 puolesta vastaan hylätty. 2, 4, 6 puolesta vastaan hylä, hyväksytty. 2, 4, 7 puolesta vastaan hylätty. 2, 4, 8 puolesta vastaan hylätty. 53 puolesta vastaan hyväksytty. 249 puolesta vastaan hylätty. 54 puolesta vastaan hyväksytty. 250 puolesta 250 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty yhdellä äänellä. 251 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. 57 puolesta vastaan hyväksytty. 58 puolesta vastaan hyväksytty. 59 puolesta vastaan hyväksytty. 60 puolesta vastaan hyväksytty. 256, 61 puolesta vastaan hyväksytty, 62 puolesta vastaan hyväksytty, 63 puolesta vastaan hyväksytty, 64 puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 7 puolesta vastaan hyväksytty. 66 puolesta vastaan hyväksytty. 67 puolesta vastaan hyväksytty. 68 puolesta vastaan hyväksytty. 258 puolesta vastaan hyväksytty. Juri 57. Juri 57. Äänestys alkaa koneellisesti. Juri 57. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 69 puolesta

Juuri 58. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 8. Puolesta. Vastaan. Kompromissi 8 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 261. 261 puolesta 261 koneellisesti. 261 äänestys alkaa. Tästä tulee varmastikin tiukka äänestys. Hylätty. 263. 263. Äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 264 puolesta vastaan hylätty. 265 puolesta vastaan hylätty. 72 puolesta vastaan hyväksytty. 73 puolesta vastaan hyväksytty. Juri 59 puolesta vastaan hylätty. 74 puolesta vastaan hyväksytty. Juri 60 raukea 75 puolesta vastaan hyväksytty. Juri 61 raukeaa, Juri 62, Juri 62 puolesta vastaan tarkistetaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa Juri 62. Äänestys päättyy. Hylätty. 266 puolesta vastaan hyväksytty. Juri 63 puolesta vastaan hyväksytty. Juri 64. Juri 64. Äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten liite 76 puolesta vastaan. Hyväksytty 267 puolesta vastaan. Hylätty selkeästi. 77 puolesta vastaan. Hyväksytty. 268 puolesta vastaan hylätty, 78 puolesta vastaan hyväksytty, 79 puolesta vastaan hyväksytty. 269 raukeaa 270 seuraavaksi puolesta vastaan hylätty. 80 puolesta vastaan hyväksytty. Voidaanko nämä ottaa yhtenä ryhmänä nämä seuraavat? Kyllä ilmeisesti joten otetaan yhtenä ryhmänä 81, 82, 83, 84, 85, 86 ja 87. Onko jollakin tätä vastaan jotakin puolesta yhtenä ryhmänä vastaan? Kaikki hyväksytty nämä. Ja sitten johdanto-osan kappaleet. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 289 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juri 2 puolesta vastaan hylätty. 90 puolesta vastaan hyväksytty 91 puolesta vastaan hyväksytty 92 puolesta. 92 tarkistetaan koneellisesti. The vote's open. Uh... Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 92. Hylätty yhdellä äänellä. 93. Puolesta vastaan hyväksytty juuri kolme raukea. Tarkistus 94. Puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 95. Puolesta vastaan hyl- tyhjä hylätty. 96 puolesta vastaan selvästi hylätty. Juuri neljä puolesta. Juuri neljä puolesta vastaan hylätty selvästi. Juuri viisi puolesta vastaan hylätty versus 2 puolesta vastaan hyväksytty. 97 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta juuri kaksi hyväksyttiinkö se. No kompromissi 9, voimme äänestää siitä. Puolesta vastaan hyväksytty. Näin pääsimme tarkastukseen 101 puolesta vastaan epäselvä. Tilanne 101 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kun tässä nyt lukee juuri kuusi, niin mitenkäs tämä? on kaksi. Johdantason kappale 10, syvältä puolesta vastaan, hylätty. Juuri 7, puolesta vastaan, hylätty. Tarkoitus 4, estelijältä puolesta vastaan, hyväksytty. Juuri 8, puolesta vastaan, hylätty. 103, 104, 105, puol- puolesta vastaan. Eipä nyt ollut kovin selkeää. 103, 105 äänestetään. Kädet ylös nyt pyytäisin. Tiedän, että kello on paljon. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 106. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 10. Puolesta vastaan hyväksytty. Juri 9 ja 10 raukeavat, eli 11 puolesta vastaan hyväksytty. 112 puolesta vastaan hyväksytty. Juuri 11 puolesta. Juuri 11. Juu. Katsotaanpa. Niin, olipa tämä itse asiassa aika selvästi vastaan. No, mutta puolesta, juuri 11. Vastaan. Selvästi ylätty. 113 puolesta. Taas, no, aloitetaan koneäänestys. Tässä on täpärätilanne 113. Äänestys alkoi ja päättyi. Hyväksytty viiden äänen erolla. 115 voidamme äänestää puolesta vastaan hyväksytty. 114 ja muut puolesta vastaan tyhjä, Juri 12 puolesta vastaan selvästi hylätty tässä. No, tarkastetaan vielä juuri 12 Äänestys päättyy. Hylätty. Juri 13 raukeaa. Tarkastus 7 puolesta. Vastaan hyväksytty 8 puolesta. Vastaan hyväksytty 9. Vedetty pois 119 puolesta. Vastaan hyväksytty 120 puolesta. Vastaan aika tiukka tilanne, eli äänestetään vielä tästä. Äänestys päättyy. Niin, läheltä piti, eli tämä rau, tai tämä siis hylätään. Ja juuri 14 puolesta vastaan hylätty, juuri 15. 168, hyväksyttiin se? eli 15 raukeaa, 10 puolesta vastaan hyväksytty. 121 puolesta vastaan hylätty. 122 äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy. No niin, selvästi hyväksytty. 1, Äänestys alkaa siitä 123. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhden äänen ero. 1, 2, 4 puolesta vastaan. Selvästi hylätty. Juuri 16 puolesta vastaan. Hylätty. 1, 2, 5. Estelle puolta puolesta hyväksytty. Juuri 17 raukeaa juuri 18 raukeaa, loppu äänestys, viimeinen äänestys 12 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Näin pääsemme sitten tähän loppuäänestykseen koneellisesti. Äänestys alkaa koko ehdotuksesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty 34 puolesta, yksi vastaan. Kiitos oikein paljon. Kiitos estelijälle ja värjestelijälle. Vain pelkään, että tämä äänestäminen ei ole vielä loppunut. Tässä on vielä osia mietintö. Seuraavana Rova Pietikäinen, hänen lausuntonsa. Nyt pyytäisin, että ne, jotka aikovat poistua, poistuisivat täältä hiljaisuuden vallitessa. Pietikäinen, haluatko sanoa jotain? No niin, eli äänestämme Pietikäisen lausunnosta No niin, kuunnelkaapa hiljaisuus. Hiljaisuutta pyytäisin nyt. Kreh ykkönen puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Se on yhteensopio puolesta vastaan. Hyväksytty kolme. Greh puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi yksi. Tässä on kohta kohdalta äänestys, jota on pyydetty. Eli ilman sanoja high level of. Tästä on nyt siis äänestettävä. Kompromissiäänestys. Osa 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty, tämä kompromissi. Tässä tapauksessa menemme Kompromissi hylättiin.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 All right, No, Let me be clear then, I think, because... No niin, tehdään tämä nyt selväksi. Emmehän me äänestäneet ensin kompromissista. Let's vote on the compromise amendment, first of all. Äänestämme ensiksi kompromissi ehdotuksesta käsialostamalla. Yes. Voitaisinko vielä varmistaa tämä kompromissi yksi tulos tai tarkastaa se, sillä minusta tuntuu, että meidän äänestysluettelossamme oli virheellinen tieto. Kind of vote on compromise amendment one because we haven't actually voted on the compromise first. We can. But, but I think that. Thank you. Just. Uh... Kiitos. Ihan pieni sananen selvyyden vuoksi. Osa kompromissia oli se, että lisättäisiin sanat a high level of tähän tekstiin. Tämän ehdotuksen tekivät sosiaalidemokraatit, että otettaisiin mukaan nämä sanat a high level of. Ja sitten Kue esitti pyynnön poistaa nämä sanat high level of, mutta koska enemmistö puolsi näitä sanoja, niin tässä on tanssitaan vain tästä kohdasta, että onko mukana high level up vai ei. The, the first vote was the... Ensimmäinen äänestys koski sitä, otetaanko sanat high level up. If you let me... Puheenjohtaja, ei, ei. Siis ensimmäinen äänestys. Hiljaisuus. No, siis äänestäkäämme ensin koko kompromissista ilman näitä sanoja a high level of, ja sitten erikseen äänestämme siitä, lisätäänkö nämä sanat sinne vai ei. Tehdäänkö näin? Hyvä. Nyt äänestämme kompromissitarkistuksesta ilman näitä sanoja a high level of. Puolesta, eli ilman näitä sanoja, puolesta. Kompromissi hyväksytään selvästi ja onko vastaan ja ei. No niin, sitten äänestämme siitä, lisätäänkö sinne sanat high level up puolesta, ketkä puoltavat näitä sanoja. Ja vastaan, eli high level up on otettu nyt mukaan. Näin kompromissi on otettu mukaan tähän. Ja sitten 12 heiltä puolesta vastaan ja hyväksytty. 13 Tämä on yhteensopiva. Eli puolesta vastaan hylätty. 14 myös yhteensopiva puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Näin 31 puolesta vastaan hyväksytty. 16 puolesta vastaan hylätty. 17 puolesta vastaan hyväksytty, 18 puolesta vastaan hyväksytty, 19 puolesta vastaan hyväksytty, 20 puolesta vastaan hylätty, 23 puolesta vastaan hyväksytty, 24 puolesta vastaan hyväksytty, 25 uusi kappale puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Näin 32 puolesta vastaan hyväksytty. 35 puolesta vastaan hyväksytty. 36 puolesta vastaan hyväksytty. 37 puolesta vastaan hyväksytty. 38 puolesta vastaan. Tämä pitää nyt vielä tarkistaa. 38 tässä tiukka tilanne. 38, äänestys päättyy, hylätty. Näin 39, äänestämme siitä puolesta, vastaan hyväksytty, 40 puolesta, va- puolesta vielä, 40 vastaan hyväksytty, 41 puolesta, puolesta 41 Näytätkö selvemmin? Kaikki puoltavat neljä yhtä, liberaalit myös. Entäs vihreät niin? Äänestys päättyy. 18 puolesta 15 vastaan. Niin, Luulen, että se oli hyväksytty, mutta piti tämä varmistaa vielä. 42 puolesta vastaan hyväksytty, 43 puolesta vastaan hyväksytty, 45 uusi kappale. Äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy. Hylätty. Uh, 47, the vote's open on 47. 47 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 49 puolesta vastaan hyväksytty. 50 puolesta Eli 50 ei tarvitse äänestää 52. 52 nyt puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 58 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt sitten loppuäänestys koko lausunnosta. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys alkaa ja hitaasti sinne ääniä kertyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 puolesta ei yhtään vastaan. Onnittelut valmistelijalle. Nyt siirrytään sitten Korea de Camposin lausuntoon vakausjoukkolainoista. Haluaako valmistelija sanoa jotain? Ei, eli mennään sitten suoraan äänestykseen. Eli aloitetaan Foxin tarkistuksesta kaksi puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan hyväksytty. Sitten siirrytään tarkistukseen yhdeksän Verheijeniltä. Se on suullinen tarkistus löytyy äänestyslistan lopusta. Esittelijä tukee sitä puolesta vastaan hyväksytty. 13 raukeaa, 11 raukeaa, sitten 20 Eli äänestetäänkin tarkistuksesta 10, 11. Greg. Nine with the oral amendment. Yes, it's compatible. Amendment 11 is compatible. Eli 11 on yhteensopiva, jos suullinen tarkistus hyväksytään, ja sehän hyväksyttiin, ja se on yhteensopiva, eli 11 voidaan äänestää eli puolesta vastaan. Tarkistetaan se. Luulisin, että se hylättiin. Äänestys päättyy. Hyväksyttiinkin kahdella äänellä. Hyvä, että tarkistettiin. Tarkistus 20 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 12 puolesta vastaan hyväksytty, 21 puolesta. 21 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Suullinen tarkistus äänestyslistan lopussa puolesta. Vastaan hyväksytty. 14 raukeaa. 7. Vastaava kohta. Se näkyy listassa. Äänestys alkaa. Tarkistus 7. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen kohta siis raukesi. Eli nyt tarkistus 19. 19. Niin Korea de Campos. On our list of votes we have... Uh... Meidän äänestyslistassamme tässä on miinus tarkistuksessa 18 me haluamme vaihtaa sen plussaksi, eli tarkistus 18. Kiitos. Right, okay, well, let's see if we get... Selvä. Katsotaan, jos siihen nyt ikinä päästään. Eli nyt 19 puolesta vastaan hylätty, 17 puolesta 17 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt 18 puolesta vastaan hyväksytty. 16 raukeaa. Ei vaan se otetaankin lisäyksenä. 16 lisäyksenä puolesta. Ei vaan äänestys alkaa 16 lisäyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 2 puolesta. Äänestetään koneellisesti. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt tarkistus 5. Siinä on EPP-vaatima kohta kohdalta. Äänestys 25 siis. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt sitten toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 10 hyväksytty yhdellä äänellä. 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27. Puolesta vastaan hylätty. 28 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 puolesta 7 vastaa ja 2 tyhjää. Onnittelut Korea Kampokselle tästä. Nyt sitten Pusoin mietintö. Halusiko esittelijä sanoa jotain? Ei ilmeisesti. Eli Busoin lausunto. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus kolme lisäyksenä puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Hylätty Tarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan hylätty. 7 puolesta vastaan hyväksytty. 9 puolesta vastaan hylätty. 8 puolesta vastaan hyväksytty. 10 10 puolesta vastaan tarkistetaan se koneellisesti. Taisi mennä läpi, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy ja hyväksytty. Kolmella äänellä hyväksytty. Sitten loppuäänestys koko lausunnosta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy Hyväksytty 30 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjää. Kiitos. Sitten Kofferaatin lausunto. Eläkkeistä. Halusiko Kofferaatti sanoa jotakin ennen tätä äänestystä? No sitten aloitetaan. Kofferaatin lausunto. Kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Neljä. Päättyy. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissitarkistus viisi puolesta vastaan. Hyväksytty. seitsemän puolesta. Tarkistetaan se koneellisesti, eli Tarkistus 7. Erittäin hyvä tarkistus. Äänestys päättyy. EPP taisi siinä muuttaa mieltään. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty, yhdeksän puolesta vastaan hylätty, kymmenen puolesta vastaan myös hylätty 11 puolesta. 11. Äänestys alkaa 11. yksi vain äänestää. Äänestys päättyy. Kiitokset. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten siirrytään tarkistukseen 16. Siellä korjataan käännös virhe puolesta vastaan ja se on hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. 19, ei vaan 18. Sielläkin on käännösvirhe puolesta vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 20 on jo hyväksytty. 21 puolesta vastaan hyväksytty. 22 puolesta vastaan hylätty. 23 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan hyväksytty, 25 puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten siirrytään tarkistukseen 30 puolesta vastaan hyväksytty, 31 raukeaa, koska kompromissi 5 luultavasti hyväksytään. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 33 puolesta näytti, että se hyväksyttiin. 33 puolesta ja vastaan hyväksytty. Muut raukeavat. Silloin 41 on seuraava puolesta vastaan hyväksytty. 43 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt sitten 46. 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 47. Äänestys alkaa. Ja sekin on hylätty. 48 puolesta vastaan hyväksytty, 49 puolesta vastaan hyväksytty, 50 puolesta vastaan hylätty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytään 28 puolesta, yksi vastaan, neljä tyhjää. Kiitokset Kofferaatille. Ja sitten tämän aamun viimeinen äänestys. Uh, is Mrs. McClarkin's opinion on the program. Tämä on McClarkinin lausunto yritysten kilpailukyvystä. Rob McClarkin, haluaisitteko tästä sanoa jotain? No, olkaa hyvä. Esittelijä. Kiitos kovasta työstä tämän asian parissa. Toivon, että saamme hyvän äänestyksen aikaiseksi ja vahvan lausunnon vastaavaan valiokuntaan. Kiitos. No niin, aloitetaan. Tarkistus yhdeksän. McLaakin puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan hyväksytty. Herra Repo 69 lisäyksenä puolesta. Anteeksi, siis otetaan koneellisesti 69 lisäys Äänestys päättyy. Hylätty. 11 puolesta vastaan hyväksytty. 70 on jo katettu. 71 puolesta. 71 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan hyväksytty. 13 McClarkin puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen tarkistus esittelijältä 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 76 herra Schmidt puolesta vastaan hylätty. 75 puolesta vastaan hyväksytty. 77 yksi, tarkistus 11 hyväksyttiin, joten voimme muuttaa tämän automaattisesti. Tai tästä kyllä pitää äänestää. 77 puolesta vastaan hyväksytty. 78 puolesta vastaan hyväksytty. 79 puolesta. Anteeksi, äänestys alkaa koneellisesti 79. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Ja sitten konsolidoitu tarkistus yksi konsolidoitu yksi puolesta vastaan hyväksytty. 86 seuraavaksi puolesta vastaan hylätty. 87 lisäyksenä 87. Äänestys alkaa koneellisesti. 87. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan hyväksytty. 88 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 20 puolesta vastaan hyväksytty. 89 raukeaa kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. 93 on lisäys. 93 puolesta vastaan hyväksytty. 22 puolesta vastaan hyväksytty. 94 raukeaa 95 puolesta vastaan hyväksytty. 97 puolesta vastaan hyväksytty. Kaksi seuraavaa on siis jo katettu. 98 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan hyväksytty. 99 puolesta vastaan hyväksytty. 25 puolesta vastaan hyväksytty. 100. Tämä on lisäys vain tämä viimeinen lause puolesta. De Jong 100 puolesta vastaan hyväksytty. 101 puolesta vastaan hyväksytty. 26 on jo katettu 102 raukaa 103 puolesta. 103. Ilmeisesti 103. Näyttäkää kädet 103. Ja sitten vastaan. Hyväksytty selkeästi. Joten 104 raukeaa. 27 ja 105 on hyväksytty. 28 seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tämä lienee parasta tarkistaa koneellisesti. Joten äänestys päättyy. Hyväksytty neljän äänen erolla. 29, 107 on hyväksytty, nyt 30 puolesta. 30 30 tarkistetaan, äänellis- äh, tarkistetaan koneellisesti. 30 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 9 puolesta 12 vastaan joten, ja 11 tyhjää, joten hylätty. 31 puolesta. 31 puolesta. Puolesta vastaan. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan hylätty. 33 puolesta vastaan. Voidaanko nämä ottaa itse asiassa yhtenä ryhmänä? 33, 34, 35, 36 ja 37 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan. Nämä kaikki hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan hyväksytty. Joten johdantaosan kappaleet 40 puolesta vastaan hyväksytty. 1 puolesta vastaan hyväksytty 41 ja Greg puolesta vastaan hyväksytty 42. Tämä on suullinen tarkistus, että lisättäisiin nämä lauseet. 42 puolesta vastaan hyväksytty. 43 Schmidt puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 3 suullinen tarkistus esittäjältä puolesta vastaan hyväksytty. 46 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 47 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. 51 Pallassaar puolesta vastaan hyväksytty. 52 puolesta. 52 lienee parasta tarkistaa ää, koneellisesti. 52 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhden äänen erolla. Joten tarkistus viisi lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty 53 krek puolesta vastaan hyväksytty 6 puu, 50, 54 puolesta vastaan hyväksytty sanoisin 55 krek puolesta vastaan Hyväksytty. 57 Valdassaare puolesta vastaan hyväksytty. Joten 56 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Joten voimme äänestää tarkistuksesta 60 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. 63 puolesta vastaan hylätty. 64 puolesta vastaan hylätty myöskin. 8, vedetty pois 65 puolesta vastaan hyväksytty 66 puolesta vastaan hyväksytty. Joten seuraavaksi kokonaisuudessaan mietinnöstä loppuäänestys. Haluaisiko jokin, joku muukin vielä äänestää? No niin, hyvä. Sieltä niitä ääniä tulee. Älkää ottako vielä niitä kartteja pois. Laittakaa äänestyskortit takaisin. Äänestystä ei ole vielä päätetty. Äänestyskortit takaisin, kiitos. Odotin vielä tässä viimeistä ääntä. No niin, ja nyt äänestys sitten päättyy. 32 puolesta, eikä yhtään tyhjää eikä yhtään vastaan, joten kiitos Rova McLaakinille. No niin, annamme nyt ö, ihmisten poistua salista, sillä herra Koferati esittelee seuraavaksi mietintönsä mobiilimaksuista, joten odotamme muutaman minuutin, jotta ihmiset saavat aikaa poistua salista, jos haluavat. Good timing. Uh, so, colleagues, um, I must thank the Secretariat for exactly planning the timetable almost to five. Niin, tässä on kiitettävä sihteeristöä siitä, että on pysytty aikataulussa viisi minuuttia. Etuajassa ollaan, komissio on nyt jo paikalla, tervetuloa neuvostokin. Ja täällä on Kyproksen mm, puheenjohtajavaltion tarkas, tarkkailijoita myös ja täällä on varjoesittelijätkin paikalla. Koferaatti on, mutta Arias ei ole paikalla. Tai onhan hän. Ettei meillä sitten paeta paikalta. Arias olisi kyllä tarpeen. Schmidt ei ole paikalla. Aikooko liberaalista joku puhua Schmidtin puolesta? Ei, Engström ei ole paikalla, mutta Bielen kyllä on. Eli näin, täällä on kyllä ihan tarpeeksi varjoesittelijöitä. Käsittelemme tarkastuksia koferaatin tekstiin. Nyt annan esittelijälle puheenvuoron. Hän voi kertoa, mitä mieltä hän on tarkastuksesta ja sitten varjoesittelijät ja sitten Rahainen. Ja sen jälkeen olemme sitten valmiita äänestämään syyskuussa. Koferaatti, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, pyydän anteeksi niiltä, jotka ovat nyt hengissä selviytyneet näistä äänestyksistä, mutta eihän tässä nyt muuta voi tehdä kuin jatkaa työntekoa. Muutama päivä sitten tai jokunen päivä sitten meillä oli kokous ja lähetin sen jälkeen varjo esittelijälle kompromissi tarkistusehdotukset, sillä kun pidettiin tämä kokous, jossa olivat nämä varjoesittelijät ja heidän avustajansa, jotkut eivät olleet paikalla, niin siellä otettiin mukaan joitain tarkistuksia, jotka eivät ole kovin merkityksellisiä kuitenkaan. Ja sitten käytiin keskustelua. Ja olen valmis huomioimaan kaikki muutkin kommentit, jotka voivat liittyä kompromisseihin. Ja haluaisin myös tietysti tässä yhteydessä kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet mm, todella hienolla tavalla yhteistyötä, eikä tämä ole aina helppoa. Ne, joilla ei ollut varjoesittelijöitä paikalla, mutta myös muut. Jos ajatellaan tätä koko keskustelua, niin onhan tässä nyt jonkun verran aikaa jäljellä. Ja jos ajatellaan niitä tekstiä, jotka on lähetetty, niin jos tässä on nyt vielä lisätietoa, niin kyllä nämä lisätiedotkin voi vielä lähettää tämän keskustelun lisäksi. Mitä tulee sitten kompromissitarkistuksiin, tämä on vähän mutkikkaampaa ja olisi hyvä kuulla kollegoiden ajatukset liittyen erityisesti kompromissi g -hen. Se on hyvin laaja, sillä siinä viitataan minun esittämiin tarkistuksiin, Schmidtin Trentafyliksen tarkistuksiin, myös Fontonilta, Salbiinilta, hänen Rialta saatuihin tarkistuksiin – Ja niin kuin tapana on tällaisissa mutkikkaissa tilanteissa, niin voi käydä niin, että yhteenveto, joka laadittiin, se ei huomioinut ehkä ihan kaikkea sitä, mitä keskustelussa sanottiin. Minä kyllä olen pyrkinyt mm, asiat oikein panemaan ylös, mutta olisi ehkä hyvä, jos varjoesittelijät voisivat vielä tämän vahvistaa minulle, sillä viime kokouksesta sain sellaisen mielikuvan, että kaikkien hankalin asia oli se, miten voidaan valvoa vähitellen näitä toimituspalkkioita – Ja tässä on suuria eroja eri valtioiden välillä. Me haluamme yhdenmukaistaa niitä ja sen lisäksi alentaa näitä toimituspalkkioita vähitellen. Mutta tämä ei saa kuitenkaan vaikuttaa kielteisesti kuluttajaan. Ja siitä syystä me nyt olemme ottaneet esille sen, että komissio tänne tai komissiolta pyydettäisiin, että se tekisi 2012 vaikutusarvioinnin, jotta voitaisiin tämän jälkeen sitten miettiä taas harmonisointia, mitä tulee kaikki muihin kompromissitarkistuksiin ja ylipäänsä tarkistuksiin, niin sanoisin, että kyllä tässä me olemme hyvin valmiita tällä tiellä etenemään, jotta voitaisiin näitä maksutapoja laajentaa niin, että tämä tapahtuisi kaikkein parhaimmalla mahdollisella tavalla. Eli sellaisella tavalla, että kuluttajalle, käyttäjälle annetaan mahdollisimman hyvät taket siitä, että ne toimintatavat, jotka hyväksytään, eivät ole kuluttajan vastaisia – Tämä laajentuminen on tärkeää asia tässä, mutta sitten meillä on myös tämä menettelytapa kysymys ja se, että voisi olla ongelma tässä fyysisessä suhteessa kuluttajan ja pankin välillä. Ja että tämä sitten voisi olla henkilön vastaista. Nyt pitää ajatella esimerkiksi vanhempia kansalaisia, jotka ovat kovin hyvin tunne tekniikkaa tai ymmärrä tällaista kielenkäyttöä. Ja he vähän epäröivästi käyttävät näitä palveluita. Eli esittelijöiden ajatusten pohjalta on tässä pyritty saamaan aikaiseksi tasapaino niin, että voitaisiin tämä laajentaminen tehdä kaikkein parhaalla tavalla niin, että suojataan kuluttajia ja kuluttajille annetaan nopeampi palvelu, jota valvotaan paremmin, vaikka jotkut vielä ovat vähän pelokkaita. Ja sitten tämä menettyisi hyvä, jos se voisi vähentää niitä aloja, joilla on ollut avoimuuden puutetta. Tästä on ollut huolestuneisuutta, koska tästä on aina hyötyä niille, jotka haluavat lakia kiertää. Me haluamme parantaa käyttäjien asemaa, annamme käyttäjille lisää eh, varmuutta ja helpotamme myös maksun saajien asemaa. Ja haluamme tällä tavoin mennä sellaiseen automatisaatioprosessiin, joka edistää kuluttajien oikeuksia, sitähän tässä valiokunnassa halutaan. Ja jos näitä lisäyksiä ei nyt voida ottaa esille, niin ainakin ennen kuin istuntokausi loppuu, niin toimittaisitte meille tästä tiedon, jos mahdollista, niin G-kohdan johdannosan kappaleen G eh, sitä koskevat tarkistukset, niin ainakin tätä koskien. Ja sitten etukäteen jo kiitokset. Thank you very much indeed for, uh, for picking up those, those. Kiitos oikein paljon siitä, että mainitsitte kaikki nämä kohdat. Nyt varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Ja ensimmäisenä edustaja Arias. Muchísimas gracias, presidente. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää Sergio Koferatia siitä, että hän on ollut valmis kokoontumaan koko ajan varjoesittelijän kanssa, minun kanssani myös. Ja sitten on ollut tämä mm, valmius keskustella kaikista aiheista, myös ristiriitaista, e, ristiriitaa aiheuttavista kysymyksistä. Yleisesti ottaen työ on ollut oikein myönteistä Olemme melkein samaa mieltä kaikesta siitä, mitä on esitetty ja näin myös lopputyössä. Tämä on minun ryhmäni kanta, eli periaatteessa, niin kuin Sergio Koferatti tietää, oikein tyytyväisiä kaikkeen tehtyyn työhön ja näihin neuvotteluihin. Eli me kyllä yhdymme lähestulkoon koko lausunnon sisältöön tässä muodossa. Eikä muuta, kiitos. Um, Mr. Schmidt, are you ready to contribute? Herra Schmidt, oletteko valmiina vai annanko Bilandille ensin puheenvuoroja, että saatte vähän aikaa ensin asettautua tänne? Biland. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem zacząć od... Kiitos puheenjohtaja. Aloitan nyt ensiksi sillä, että kiitän esittelijää sillä useimmat näistä tarkistuksista on jo otettu huomioon. Minäkin olen esittänyt muita, muutamia tarkistuksia. Öm, Rova Thun von Hohensteinin kanssa. Ja mielestäni kompromisseissa otetaan öm, useimmat meidän vaatimuksistamme huomioon. Olen tyytyväinen siihen, että vaaditaan vaikutusten arviointia vuoden 2012 loppuun mennessä. Tässähän on kyse toimituspalkkioista muun muassa. Kiitos. Mr. Schmidt. Edustaja Schmidt. Thank you very much. Kiitos. Niin, pahoittelen, että myöhästyin. Minä juoksentelen tässä kahden valiokunnan väliä koko aamun. Minusta olemme saaneet aikaan hyvän kompromissin. Kiitokset esittelijälle siitä. Ja kuten jo aiemmin sanottiin, niin tämä on hyvin tärkeä mietintö. Ja minusta me tarvitsemme paremmin yhtenäistettyä eurooppalaista toimintaa korttiverkko- ja mobiilimaksuissa. Olen iloinen, että olette ottanut mukaan omat ehdotukseni ja erityisesti tämän yhteyspisteen. Se on varmasti hyödyllinen asia. Kaiken kaikkiaan minä olen siis varsin tyytyväinen ja toivottavasti äänestystulos syyskuussa on hyvä ja saamme suuren enemmistön valiokunnassa tämän lausunnon taakse. Kiitokset hyvästä työstä valmistelijalle. toivottavasti hyvä yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa. Good. Uh, thank you very much. Any other members want Kiitos. Haluavatko muut jäsenet vielä ottaa kantaa? No tässä tapauksessa kysyn häneltä, haluaako hän puhua omista tarkistuksistaan ja sitten taas eh, annan puheenvuoron takaisin um, of... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin, kun katson näitä tarkistuksia, meidän mielestämme niissä on hyvä se, että pyydetään markkinoiden yhdenmukaistamista kortti- ja mobiilimaksuissa ja pyydetään myös tasavertaisia mahdollisuuksia kaikille. Maksujen integroiminen on verkkokaupassa sekä digitaalisilla sisämarkkinoilla erityisen tärkeää ja tämä on myös, tätä on myös heijasteltu tarkistuksessa, joten todellakin arvostamme kovasti suurinta osaa näistä tarkistuksista, jotka olemme nähneet. Ehkäpä vielä nämä toimituspalkkiot voisin mainita. Viimeksi sanoin, että julkisissa kuulemisissa olemme nähneet, että se on todellakin yksi kiistanalaisimmista aiheista sidosryhmissä. Tässä on sitten tietysti tarjon, tarjonta- ja kysyntäpuolella erimielisyyttä markkinoilla. Ja mm, tarkastelemme tätä aihetta kyllä tiukasti jo tässä vaiheessa – toimituspalkkiot voivat olla esteenä integroinnilla markkinoilla, joten keskitymme tähän aiheeseen ja todellakin otamme selvää, missä mielessä se on este sisämarkkinoilla, ei pelkästään korttimaksujen tapauksessa, vaan myös vain, vaan niiden palvelujen tapauksessa, joita palvelun tarjoajat, maksupalvelun tarjoajat tarjoavat tukku osallistujille. Mm, kun katsomme näitä tarkistuksia, niissä puhutaan usein myös kuluttajan suojasta. Ja mehän olemme maksupalveludirektiiviä uudelleen tarkistelleet ja vihreän kirjan tulokset voidaan myös tavallaan ohjata maksupalveludirektiivin uudelleen tarkistelemiseen. Ja varmasti saamme ennen kesän loppua aikaiseksi asiakirjan siitä, mitä, mitkä seuraavat askelet olisivat ja miten voimme edelleen tarkastella aihetta. Kiitos. Äh, Kiitos oikein paljon. Tämä asiakokonaisuus kyllä kiinnostaa kovasti sähköisen kaupunkäynnin näkökulmasta, eli mielemme tulemme mukaan tähän työhön. Äh, ja sitten Koveranti, haluatko vielä sanoa loppusanat? tornando a ringraziare i miei colleghi per... Eh, Ihan lyhyesti haluaisin vielä kerran kiittää kollegoja tehdystä työstä ja siitä, miten olette tähän keskusteluun osallistuneet, sillä lähestymistapa ja toimintatapa on tärkeää, kun puhutaan tällaista vaikeista ja monimutkaista aiheista, kuten nämä tässä. Ja sitten vielä yksi suositus komissiolle. Ymmärrän aivan täysin, että tässä on ongelmia. Olemme tietoisia siitä, että vaikeuksia on liittyen näihin toimituspalkkioihin. Meillä on pankkien kanta ja sitten toisaalta meillä on kuluttajat, käyttäjät, mutta ei saa unohtaa sitä työtä, mitä IMKO on tässä talossa tehnyt, kun olemme pyrkineet pääsemään tasapainoisen ratkaisuun. Tämä ei ole helppoa. Ei ole ollut ollenkaan helppoa, erityisesti siksi, että tässä tehtävässä joutuu usein ottamaan kantaa ikään kuin jomman kumman puolesta, mutta tässä mielestäni olemme päässeet tasapainoiseen ratkaisuun ja menemme kyllä ihan oikeaan suuntaan. Kiitos kaikille. Okay, well thank you very much. Uh, anyway, we... No hyvä, kiitos. Meillä on vielä 6. syyskuuta asti aikaa. Silloin äänestetään. Tässä tehdään työtä esittelijän ja varjoesittelijän kesken kompromissien osalta. Ja tämä on siis hyvissä ajoin ennen kuin Ekonissa tämä päämietintö hyväksytään, mutta varmasti tähänkin asti komissio seurailee sitä, mitä me teemme. Kiitos oikein paljon. Tämä lopetamme tältä aamulta. Haluaisin muistuttaa, että meillä on kello 15 iltapäivällä tärkeää tapaaminen, sillä me toivotan valiokuntaan ensimmäistä kertaa tervetulleeksi kauppateollisuus- ja kilpailuministerin Kyprokselta. Hän johtaa kilpailukykyneuvostoa ja hän tietysti käsittelee meidän aiheitamme. Toivottavasti moni tulee paikalle. Koordinaattorit ja varapuheenjohtajat lounastavat hänen kanssaan hetken kuluttua ja sitten käsittelemme talousarviota ja sen jälkeen on varoitavan ehdotusten äänestys, josta aamulla puhuttiin ja kello viisi sitten koordinaattorin kokous. Eli odotan teitä kaikille paikalle. Kiitos tästä aamupäivästä.